Colleagues, good afternoon. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Nyt haluaisin aloittaa tämän kokouksen. Teidän on jaettu istuslista luonnos. Voisinko nyt todeta, että istuslista on hyväksytty? Mikäli näin on, voimme siirtyä sitten CARS 2020 ohjelmaan. Tarkoituksena me on tarkastella muutosesityksiä. Tarkistuksia herra Vlasaka ei ole paikalla valitettavasti, joten herra Bradburn hoitaa tämän esittelijän työn hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No en nyt oikeastaan hänen puolestaan muuta tee kuin lue hänen lausumansa täältä. Hän todellakin esittää pahoittelunsa, ettei tänne päässyt Brysselin tänään. Mitä tulee tähän lausuntoon, niin hän on kiitollinen varustettelijoiden hyvästä työstä, kuten muidenkin kollegojen osallistumisesta ja keskustelusta ylipäätään. Tarkistukset ovat osoittaneet halukkuutta vielä vahvistaa kilpailukykyä eurooppalaisessa autoteollisuudessa. Tämän lisäksi halutaan säilyttää työpaikat, jotka ovat joutuneet vaaraan, kun myynti on heikentynyt. Hän on erityisen kiinnostunut tarkistukset, jossa halutaan johdonmukaista lähestymistapaa autoteollisuutta myös komission puolelta niin, että on yksi löyty esitys, kuten on nähtävissä esimerkiksi neljä ja 42 tarkistuksissa hän on myös samaa mieltä siitä, että tarvitaan teknologisesti neutraalia innovaatiopuitetta perustua meidän kilpailukykymme. Hän on sitä mieltä, että tässä määritellään vielä esityksessä tarkemmin myös infrastruktuuria. Ja tässä kiinnitetty huomiota myös teknisten standardien globaalisoitumisen tarkistuksessa 31. Mitä sitten tulee tarkistuksen 7 ja myyntivolyymeihin, niin on hyvä ottaa esille se, että tässä kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, tarkistukset, jotka menevät tark- liian pitkälle esittelijän mielestä, jos ajatellaan, että ylipäätään halutaan ensisijaisesti vahvistaa kilpailukykyä ja kestävyyttä. Siksi hän kerran vielä korostaa, mikä merkitys sillä on, että ei puututa siihen tapaan, jolla tuottajat esimerkiksi pyrkivät pääsemään hiilidioksitavoitteisiin. Jos me lainsäädämme, noissa määrittelemme tekniikkaa niin, että esiajatellen esimerkiksi aerodynamiikkaa tutkimuksen saralla, niin jos sitä edistetään vain, niin sitten rajoitetaan muita tutkimuksen aloja, esimerkiksi hybriditekniikkaa, renkaita ja niin edelleen, tai polttoaineita. Voi jopa hidastaa hiilidioksileikkauksia. Tässä Flasokin kommentit, kiitos. Thank you very much, Mr. Bradbourne. Kiitoksia, herra Bradburn. Herra Blasakin puolesta, kun puhuitte, niin kiitos siitä. Hoidatko sinä tämän asian äh, Ferberin puolesta? Herra Grosch, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon herra esittelijälle. Kiitokset äh, kaiken kaikkiaan tässä mietinnössä. On hyvin paljon hyviä ansioita, jotka ovat tervetulleita, mutta joistakin osin olisi voitu mennä hieman pidemmällekin. Monia tarkistuksia nyt on tehty joissa hän painottaa sitä, että kansanpuolue tukee ehdotusta historiallisen tutkimuksen ja innovoinnin aikaansaamiseksi. Tällaisia toimia täytyy tukea, jotta tiedämme, mistä kenkä puristaa, missä on ongelmia ja miten luodaan asianmukaiset infrastruktuurit. Tämä pätee kaikkiin aloihin. Olipa sitten kyse vaihtoehtoisesta energiasta tai muista alueista. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan tasolla tarvitaan jonkinlaista harmonisointia tai standardointia, koska muuten on olemassa sellainen vaara, että markkinoita ei voida kehittää siksi, että yhteen toimivuus, interoperatiivity, interopera, interoperatiivisuus ei toimi niin kuin liikennepuolellakin on havaittu. Yhteen toimivuudessa on ongelmia muuten. Meidän pitäisi aktiivisesti tukea tätä sektoria, mutta ei pidä päästää muita aloja niin kuin koira veräjästä, vaan kaikkien yhdessä täytyy puhaltaa samaan hiileen ja pyrkiä samaan tavoitteeseen, niin kuin korkean tason työryhmän työssä usean otteeseen on painotettu. Eri toimia täytyy koota yhteen ja kaikille täytyy antaa oma vastuunsa, ei pelkästään auton valmistajille. Ja tietystikin tulevaisuudessa Tällä alalla on taloudellista merkitystä Euroopan unionin tasolle. Ja täytyy varmistaa, että tuemme työllisyyttä ja tomineisuutta Euroopassa niin, että liian rajoittavat toimet eivät vie teollisuutta muualle. Me tunnemme kaikki tähän liittyvät haasteet. Uskon, että tämän omalta mietinnön yhteydessä tullaan keskustelemaan näistä samaisista aiheista vielä jatkossakin. Kiitoksia. Mr. Kiitoksia sitten edustaja Alkua Draui. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Meidän varjastelijamme Saval on myöskin vasta matkalla tänne. Tähän pyysi minua astumaan ruotuun. Me pahoittelemme, että esittelijä ei hyväksynyt yhtään meidän tarkistustamme, mikä lisäksi eikä meillä ole ollut mahdollisuutta keskusteluun Estelen kanssa, varjoesittelijöiden kanssa järjestetty mitään tapaamista. Se vähän yllätti meitä. Joten kompromissiehdotuksiakaan ei ole ehdotettu. Tämä ei ole meidän mielestämme oikea työtapa. Katsotaanpa, miten huominen äänestys päättyy. Meidän tarkistuksissa pyrittiin tasapainottamaan toimintasuunnitelman pilareja keskittymään kestävän kehitykseen ja sosiaalisesti vastuulliseen kasvuun. Ja mitä päästöihin tulee, halusimme, että olemme johdonmukaisia parlamentin kanssa, joka on hyvätty karsia 2000, pari kuukautta sitten hyväksytty hiilidioksidi päästöihin, jossa 2017 uudet hiilidioksidipäästötavoitteet 68-78 grammaa kilometri. Näillä tarkistuksilla pyrittiin siis yhdenmukaistamaan ää, teksti aikaisempien päätösten kanssa. Tätä ei ole otettu mukaan, pahoittelemme sitä. Toivottavasti voitte sitten muuttaa äänestyslistaa tämän mukaisesti. Kiitos sitten Rova Meissner. Valitettavasti varjoesittelemiämme Natalie Kvispe ei hänkin ole paikalla. Hän on minulle paperin, minäpä luen sen ranskaksi. <laughs> Natalie Grisbeck se sanoo, että on nyt ei tänne päässyt tänään, mutta hän oli kuitenkin omassa vaalipiirissään muissa asioissa – Sitten sisältöön alustavasti hän haluaa korostaa, että jos Euroopan kriisissä on, niin ennen kaikkea siitä syystä teollisuus polkee paikoillaan. Euroopan teollisuuden elpyminen el- riippuu tuesta, jota EU antaa teollisuuden eri aloille, joko niille, joita on, olemassa muun muassa autoteollisuudelle, mutta yhtä lailla täytyy sopeutua huomisen haasteisiin. Siksi tutkimus ja innovointi olkoot tässä keskiössä. Tässä on myös tarkoitusperä ollut tarkistuksissa. No mitä niihin tulee? 52 tarkistusta on tehty tähän lausuntoon. Suurelta osin hän voi antaa tukensa tarkistuksille. Kuitenkin hän on hiukkasen epäileväisempi sellaisissa tarkistuksissa, jotka haluavat määritellä, mitä tämä nyt 17 onkaan ranskaksi. Vuoteen 2017 tavoitteen päästöille 62 ja 78 grammaa kilometriä kohden. Tarkistukset 23, 27 sosiaalidemokraattien valmistelijalta. Ja jos haluamme torjua ilmastonmuutosta, ja jos se kerran niin tärkeää on, niin Natali Kriisbet korostaa sitä, että kun teollisuuskriisissä on, niin ei sitä pitäisi enää rangaista sen enempää. Yhtä lailla hän haluaa vielä kohta korota äänestyksen 14 Blasakin lausunnossa. Siinä korostetaan vielä, miten tärkeää on torjua teitten turvattomuutta. Hän ei kuitenkaan nopeusajatuksen osalta tue toista osaa tässä tarkistuksessa, vain ensimmäistä. No, menihän se jotenkuteen. Minä sai tämän paperin jo vasta äsken. Kyllä sinä paremmin ranskaa puhut kuin minä, toteaa puheenjohtaja Rova Meissnerille. Herra Kramer, haluatteko pitää, haluatko, haluatteko pitää täyden puheen tässä vai? No ei, antaa olla. No siinä tapauksessa komissio. Rova Koksolvar. Very much for the... Paljon kiitoksia tarkistuksesta ja tehdystä työstä. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään erityisiä kommentteja. On toimia, joita tarvitaan vaikeissa taloudellisissa tilanteissa ja mietintöä täytyy tarkistaa. Autoteollisuuden tilanne muuttuu joka päivä. Ja viimeiset käytet ovat vähän enemmän toivoa antavia. Ehkä meidän ei tarvitse suhtautua tilanteeseen ihan niin kriittisesti. Uh, Philip, you, you wanna... En tiedä, Philip, haluatko lisätä tähän mitään? Kenties kansanpuolella voisi viedä esittelijät tätä viestiä eteenpäin. Minä hieman huolestuttaa, että esittelee paikalla, jotka varjostelkaan ole paikalla, ehkä voitte viedä tätä viestiä eteenpäin, koska ei tämä ole asianmukainen tapa hoitaa asioita, mutta emme nyt sille tällä hetkellä mitään muutakaan voi tehdä. Äänestys toimitetaan huomispäivänä. Sitten seuraava asia estyslistalla. Ja kiitoksia muuten siitä, että täällä oli näitä varamiehiä paikalla. Seuraava aihe liittyy ulkoisten merirajojen vartiointiin. Tämä on Rova Grisbeckin oma mietintö. Ja onko Rova Grisbeck nyt tullut paikalle vai puhutteko te taas hänen puolestaan? Ja ranskaksi taas. No niin, siinä sitä taas ollaan, sanoi puheenjohtaja. Ranskan oppitunti numero kaksi Rova Meisneriltä. Hän puhuu Griesbeckin puolesta ulkoisista merirahjoista. Antaa mennä. Kuten asetukseen otsake antaa ymmärtää, kysymys on lainsäädännöstä, joka keskee EUn ulkorajoja. Ja tämä kuuluu Libe-valiokunnan äh, toimialaan. Vaikka paljon tahtoa onkin, täytyy todeta, että kuljetuksen osuus tässä on hyvin rajoitettu ainoa, miten mietintö koskee tätä aluetta, on tutkimus, pelastustoiminta ja sen koordinointi. Ja näillä näihin kahteen asiaan Natalie Grisbeck on keskittynyt työssään. Ensinnäkin rajavartijoiden koulutus erityisesti, jotta voitaisiin taata ää, hädässä olevien ihmisten avustaminen. Ja sitten toiseksi tiedonvaihto merialueiden valvontaviranomaisten kesken. Tarkistuksien suhteen sitten 17 on jätetty. Natalie Griesbeck antaa tukensa kaikille lukunottamatta tarkistusta 6, 30, 17 ja 18 Danielsilta, 19 ja 20 Taylorilta, sitten Fidanza 14. käymättä yksityiskohtiin. Grisbeck ei toi näitä sen vuoksi, että ne eivät käsittele ää, kuljetusta, kuten 14 ei käsittele, tai ne pyrkivät muuttamaan ää, sopimusasiakirjoja liittyen ää, alusten tarkastukseen. 16, 17, 18, 19, 20 ja sitten kymmenen poistaa taas määritelmän. Tässä olennainen. Okei. Okay. Selvä. Lähden sitä ketä herra Grossia jälleen. Ja nyt Alhandraui SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt pyydän anteeksi kollega Fidanzan puolesta, mutta luojan kiitos. Hän ei kirjoittanut puhettaan italian kielellä, joten minä ainakin ymmärrän suurin piirtein, mitä tässä lukee. Luen tämän silti. Kommenteilman mikrofonia. Kaiken kaikkiaan varjoesittelijämme pitää mietintöä hyvänä hän toteaa, että tärkeimmät seikat mukaan luettuna koulutus, ja se, että jatkuvasti pidetään silmällä tutkimusta ja kehitystä, pyritään aikaan aikaansaamaan edistystä horisontti 2020 ohjelmankin puitteissa. Tämä kaikki on tärkeää ja tärkeää myöskin, että vaihto saadaan sujumaan vielä paremmin kuin tällä hetkellä. Hän on tehnyt joitakin tarkistuksia, joiden kautta hän pyrkii toimimaan niin, ettei keskity pelkästään liikennettä koskevaan puoleen, vaan myöskin tiedonvaihtopuoleen. Hän tulee sitten selittämään, miksi hän on tehnyt kuinkin tarkistuksen. Heinelua hoitetaan asiaa pelkästään live-valiokunnan kautta, vaan myöskin me voimme tehdä tarkistuksia täällä omassa keskuudessamme. Kiitoksia ja kaiken kaikkiaan haluan tukea tätä mietintöä. Mr. Danelis. Indeed, Mr. Dan ähm. Niinpä. Olen pahoillani, jos minä tässä kreikkaakin rupean puhumaan. No, ensinnäkin ryhmämme ja varjovalmistelijamme haluaa kiittää valmistelijan hyvästä yhteistyöstä neuvoston päätöksessä 2010 vuodelta ja tässä asetuksessa on nimenomaan puuttua siihen, mitä liittyy Frontexin merioperaatioihin. Varsinkin jäsenvaltiot ja kansalaisjärjestöt ovat olleet huolestuneita siitä, miten voidaan perusoikeuksia näissä Aavalamerellä oikeuksia suojella. Komission ehdotuksessa puututtiin pitkälti jo näihin murheisiin, varsinkin neljä artiklassa, joka liittyy perusoikeuksiin. Valmistelussa luonnoksessa on myös parannusta tähän tarkistuksenkin myötä tullut varsinkin lääkintäavun osalta niin, että voidaan turvallisia operaatioita suorittaa, mutta kuitenkin meillä on vielä huolta siinä, mitä tulee operatiivisiin toimiin ja valvontaan merialalla. On erittäin tärkeää, että noudatetaan kunnon periaatteita, mutta täytyy tietää myös, miten päätökset tehdään, ja sen pitäisi olla nimenomaan operaatiossa vastuussa olevan aluksen henkilökunnan käsissä. Siinä täytyy kuitenkin oikeuksia suojella ja samaten täytyy myös täysivaltaisesti osallistua. Tulkita myös yhdenmukaisesti kansallista oikeutta. Pähkinänkuoressa olemme samaa mieltä valmistelijan ehdotuksen kanssa. Kiitos yhteistyöstä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Mikael, puhutko sinä? Herra Kramer. On. Voin todeta varjoesittelemme puolesta, joka ei ole myöskään paikalla. Voin todeta, että Grisbekin mietintö on hyvin laadittu. Olemme periaatteessa samaa mieltä. Yhden tarkistuksen olemme tehneet pakolaisten osalta. Pakolaista ei saa jättää oman onnensa nojaan merelle. Hänen täytyy täytyy ottaa turvaan, niin antaa hänelle ainakin vähintäänkin syötävää ja juotavaa, huolimatta siitä, onko hän laillinen vai laiton. Kaikki menettelyt täytyy hoitaa maalla, ei merellä. Eihän tässä jättää sinne merelle oman onnensa nojaan. Tällaista on tapahtunut hyvin paljon. Kyse on humanitaarisesta toiminnasta, ja tätä puolta pitäisi vahvistaa. Kiitoksia. Thank you, Michael. Kiitos, Mikael. Komission puolesta Hilli. Thank you and good afternoon to everybody. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä haluaisin myös kiittää tarkistuksista. Minulla olisi vain pari yleisempää kommenttia, jos sopii. Ensinnäkin tämä tulikin aikaisemmin esille, kun valmistelijan teksti luettiin. Se liittyy tarkistuksiin laitteiden ja määrästön osalta aluksella. Meidän mielestämme tarkistus on tärkeä ajatellen henkilöiden jäljelaivauksen turvallisuuden kannalta, mutta meidän mielestämme tässä oikeastaan vain merioperaatio yleisesti säädellään. Yksityiskohdat puolestaan laitteiden, veden, peitteiden ja niin edelleen osalta jätettäköön puolestaan osallistuvien yksiköiden harteille, kun ovat vastuussa toimista. Täällä on myös 14 tarkoituksen viittaus kahdenkeskeisiin sopimuksiin. 14 tarkistus liittyy nimenomaan perusoikeusmääräyksiin. Viittaus kahdenkeskeisiin sopimuksiin on meidän mielestämme sellainen, ei sitä tarvittaisi, koska periaatteenahan on, että jäsenvaltiot eivät voi väistellä tätä palauttamisvelvoitettaan, oli, olipa sitten kahden keskisopimuksen tai ei kolmansien maiden kanssa näiltä osin. Lisäksi vielä nimittämisvelvoite. Haluaisimme sitä vielä miettiä tarkemmin, miten tällainen velvoite voitaisiin täyttää. Kiitoksia kovasti. Thank you, Mrs. Meissner. Anything more? Meissner, onko lisättävää? Nein, danke schön. Leikki tuossa. Minä tulen viemään tätä viestiä eteenpäin esittelijälle. Muistuttaisin, että äänestys on huomenna lausunnosta. Ja nyt meillä on tauko vartivalle neljään. 15.40 aloittaa herra Bachin mietinnön käsittely. En halua aloittaa käsittelyä, kun yksikään varjostelijasta ole paikalla. Joten lyhyt tauko vartivaille neljään pyytäisin poliittisten ryhmien neuvonantoja selvittämään jäsentensä sijaintia. Minä ja varapuheenjohtaja olemme aika yksinäisiä täällä. Sali ja tuolit ovat tyhjiä. Olisin ilo... kiitollinen, jos ihmisiä saadaan paikalle. Vartivalle neljään siis.

Okay, colleagues are... Uh, Selvä kollegat. Aloitetaan koko uudelleen. Ja seuraavaksi esityslistalla on lentomatkustajien oikeuksia koskevaan lainsäädännön muuttaminen Georg ja jälkeen. Imkosta Mayer puhuu. Ja sen jälkeen anna puheenvuorot varjoesittelijöille. Georg, äh, matkustajan oikeuksien muuttaminen. Iso homma. Georg, puheenvuoro on sinun. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Seuraavat minuutit käyttäisin mieleni siihen, että kerron teille taustatietoa ehdotukseni pohjalla, kun on kyse lentomatkustajien oikeuksista. Mainitsen jotakin tärkeitä seikkoja, poimin niitä esiin ja selvitän niitä läheisemmin. Niin kuin perusteluosassa tekstissäni olen kirjoittanut, pyrin pitämään kiinni ja vahvistamaan olemassa olevia matkustajien oikeuksia. Nykyinen tilanne ei ole millään tavalla tyydyttävä. Täytäntöönpano on epätäydellistä ja monenkirjavaa, ja lisäksi hyvin paljon epäselvyyksiä ja tiedottamisessakin on puutteita. Ja kun tarkastelen komission ehdotusta, minun on pakko todeta, että verrattuna nykyiseen tilanteeseen uusi teksti ei tuo merkittävää lisäarvoa matkustajien oikeuksien kannalta. Voin mainita tästä jotakin esimerkkejä. Viivästysajan pidentäminen ennen kuin matkustaja saa siitä korvausta kolmesta tunnista viiteen tuntiin ja pitempien yhteydessä jopa 9-12 tuntia yksi esimerkki. Lisäksi epätavallisissa olosuhteissa majoitusvelvollisuus on rajoitettu kolmeen yöhön 100 euroa per yö. Se, että lisätään tai pidennetään 12 tuntia se aika, jonka sisällä matkusta voidaan pyrkiä hoitamaan perille omilla lennoilla ennen kuin että siirretään toisen yhtiön lennoille. Ja sitten lisäksi säännöt, jotka koskevat käsimatkatavaroita, hinta, hintojen avoimuutta ja maksukovittymyyttä. Tämä, tämäkään ei ole merkittävä parannus. Olen noudattanut selkeitä periaatteita. Minun mielestäni ongelmana on se, että lentoyhtiön lentotoiminnan harjoittajat eivät automaattisesti anna oikeuksia ja korvauksia matkustajalle. Matkustajan täytyy itse vaatia näitä oikeuksiaan ja korvauksia suurilta lentoyhtiöiltä. Menettelyt ovat hyvin monimutkaisia ja monet matkustajat siksi jättävät hakemukset tekemättä ja myöskin kalliit ja hankalat oikeusjutut johtavat siihen, että matkustajat useinkaan eivät vaari oikeuksien oikeustoimi teitse. Ja lentoyhtiöt luottavatkin juuri tähän. Ja jotakin lukuja sitten. Vain yksi prosentti lennoista kuuluu nykiltä, nykyiseen soveltamisalaan siten, että matkustajalla olisi tiettyjä oikeuksia vaatia korvauksia ja vain kaksi prosenttia matkustajista, joilla on tämä oikeus, todellakin vaatii oikeuksia ja korvauksia. Mikäli on kyse sadasta lennosta ja sadasta matkustajasta per lento, ja kymmenestä tuhannesta matkustajasta vain kaksi kymmenestä tuhannesta saa asianmukaiset korvaukset, joten lentotoiminnan harjoittajille koituvat kustannukset ovat suhteellisen pienet tällä hetkellä. Hämmästyttävää tässä on komission ehdotuksesta löytämäni siteraus. Korkeat kustannukset johtavat siihen, että lentoliikenteen harjoittajat pyrkivät minimoimaan sääntöjen mukana tuomat kustannukset ja siksi he eivät anna matkustajille heidän oikeuksiaan. Kysymykseni kuuluu, tunnustaako komissio samalla, että kustannussyistä liikenteen harjoittajat jättävät lain kirjaimen ja säännöt noudattamatta ja sitten vastaus tähän on se, että mukaudutaan lentoyhtiöiden nykykäytäntöön ja muutetaan lakia. Ei tämä voi käydä päinsä. Vuotien, vuosien mittaan hyvin paljon oikeuskäytäntöä on saatu matkusten oikeuksien osalta myöskin Euroopan yhteisön tuomioistuimesta. Kaikkien 39 oikeusjuttua on rekisteröity tämän päivän mennessä. Mainitsen niistä kaksi tärkeintä. Sturgeonin päätöksen vuodelta 2009 esimerkiksi. Tämä johti siihen, että suurten viidestysten yhteydessä lentomatkoistella on oikeuksia. Toinen oikeusjuttu oli Nelsonin tapaus. Tuon päätöksen yhteydessä komissio otti tämän esimerkin huomioon, mutta vesitti sitä. Sturgeonin tapauksen myötä todettiin tuomioistumassa, että kolmen tunnin jälkeen matkustajalla on oikeuskorvauksiin, mutta komissio esitti tämän ehdotuksen ja määritteli lennon pituuden, jonka mukaan voi saada jonka mukaan sitten pidennettiin tämä aika, jonka jälkeen saa korvauksia 5-9 ja jopa 12 tuntiin. Mikäli henkilö lentää Lontoosta New Yorkiin ja 15 tuntia on koneen myöhässä ja hän on perillä vasta kahdelta aamulla seuraavana päivänä, niin nykyisten ehdotusten myötä hänellä olisi minkälaista oikeutta korvauksiin. Siksi on ehdottanut, että aikaraja lasketaan samalle tasolle kuin aikaisemminkin, eli kolme tuntia, mikäli on kyse EUn sisäisestä lennosta, ja viisi tuntia pitkän matkan lennolla olisi tämä aikaraja, jonka jälkeen saa korvauksia. Viimeistysaikojen yhtenäistäminen ja korvausten suuruuden määrittely Euroopan sisäisillä lennoilla, miksi onko kyse 305 kilometristä tai 35 kilometrin lennosta 300 euroon ja 600 euroa, mikäli on kyse yli 3500 kilometrin lennosta, niin tämä toisi lisää selkeyttä ja parempaa avoimuutta. Ja tämä olisi kuluttajan etujen mukaista. Lisäksi mainitsisin vielä Valentin Hermanin tapauksen vuodelta 2008. Tässä viitattiin teknisiin seikkoihin, jotka eivät suoraan automaattisesti voi muodostaa ylitsepääsemätöntä esteitä tai epätavanomaisia olosuhteita. Mikäli on kyse teknistä ongelmista, niidenkin yhteydessä pitäisi noudattaa lentoyhtiön lentoliikenteen harjoittajien normaaleja velvollisuuksia, koska ylivoimainen este pitäisi olla pikemminkin väkivaltaan tai luonnonkatastrofiin liittyvä seikka tai sabotaasi tapaus. Olen pyrkinyt parantamaan myöskin tiedotusvelvollisuutta, joka yhtiöillä on. Lisäksi lento Liikenteen harjoittelu pitäisi olla lentokentällä henkilöitä paikalla, henkilöstöä paikalla keskustelussa matkustajien kanssa ja auttamassa heitä, antamassa heille tietoja, mikäli ongelmia esiintyy. Tärkeä seikka liittyy hintojen avoimuuteen, selkeään määrittelyyn ja myöskin lausekkeisiin, joita on aina mukana toimitusehdoissa silloin, kun henkilö varaa lentoa. Oli tehnyt konkreettisia ehdotuksia, miten avoimuutta ja selkeyttä voitaisiin parantaa. Esimerkiksi vaikeasti tulkittavat kohdat pitäisi tekstistä poistaa. Silloin kun lisäksi yhtiöllä ei pitäisi olla oikeutta vaatia ylimmäistä korvasta tarkastuskortin printtaamisesta tai siitä, että käsimatkatavaroihin haluaa ottaa lisätavaroita mukaan esimerkiksi päällystakin, sateenvarjon tai pieniä ostoksia. Näistä ei pidä periä lisämaksua. Mitä tulee maksukyvyttömyystapauksiin? Meillähän on aiempia päätöksiä ja päätöslauselmia, joissa on tätä peräänkuulutettu tämän lisän kuntoon saattamista. Tässä pitäisi noudattaa samoja sääntöjä, jotka koskevat pakettimatka direktiiviä. Tässä voidaan antaa hieman pelivaraa kuitenkin tarkistuksen 42 mukaisesti, miten tämä käytännössä varmistetaan jonkinlaisia rahastoja tai vakuutuksia pitäisi peräänkuuluttaa. Silloin kun on kyse siitä, että lento joutuu tai kone joutuu odottamaan kiitoradalla pitkään ennen lentoon pääsyä, Minun mielestäni tässä pitäisi varmistaa, että jo kahden tunnin kuluttua matkusta olisi oikeus poistua lentokoneesta. Nykyinen ehdotus on viisi tuntia. Katson, että tekstini on tasapainossa ja tässä valossa haluaisin painottaa, olen tehnyt joitakin ehdotuksia, jotka tulevat puolitiehen vastaan lentoliikenteen harjoitteen suuntaan. Se on kuitenkin kyse no-show-tapauksista. Katson, että mikäli henkilö on varannut ja maksanut menopaluulipun ja eikä sitten käytäkään menolappua, menolippua, hänellä pitäisi oikeus kuitenkin käyttää paluulippu. Sitä ei saa kumota. Ja silloin kun on Minun mielestäni ei kuitenkaan pitäisi tätä ulottaa sellaisiin lentoihin, joissa on useita välietäppejä. Toinen esimerkki ovat jatkolennoilta myöhästymistapaukset. Silloin vastuun pitäisi olla ensimmäisellä, ensimmäisen, ensimmäisellä lentoyhtiöllä, joka on aiheuttanut tämän viivästyksen. Se on kyse pienistä viivästyksistä, silloin ei pitäisi olla vielä oikeutta korvauksiin. Mutta sitten kun on kyse jatkolennosta, joka on yli 90 minuuttia myöhässä, niin silloin pitäisi viidestä tunnista kolmeen tuntiin eh, lyhentää se aika, jonka jälleen, jälkeen voi saada korvausta. Mitä tulee kansallisen lainsäädäntöön siirtämiseen ja täytäntöön panoon, tämän osalta on ehdottanut joitakin tekstiparannuksia. Ja haluan liittää tämän tekstin direktiivin, joka koskee vaihtoehtoista riitojen ratkaisua. Tuon direktiivin mukaisesti kansallisilla viranomaisilla tai jäsenvaltioilla on velvollisuus asettaa kansallisia riitojen ratkaisuelimiä, jotka auttavat ratkaisemaan kiistoja. Kun laadin tätä mietintöä useita alan toimijoita ja etujärjestöjä, asianosaisia, ja kuulin heidän kaikkien, näiden kaikkien tahojen argumentteja, minua hieman närästytti, tai minulla aiheutti harmata hiuksia se hyvin kielteinen asenne, joka monilla toimijoilla oli. He katsoivat, että matkustaja on jonkinlainen välttämätön paha tai taakka lentoyhtiöille, kun ne pyrkivät saman kasaan lentokilometrejä. Minun mielestäni pitäisi varmistaa, että matkustaja voi todellakin tuntea itsensä tervetulleeksi ja tuntea, että hänen velvollisuutensa, hänen oikeutensa ja vaatimuksensa otetaan vakavasti. Olen varma, että tulevina viikkoina tulemme käymään vielä hyvinkin syvällistä ja intensiivistä keskustelua tästä samaisesta aiheesta. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte, mitä minulla oli sydämelläni. Kiitos herra Back ja sitten herra Maija Imkosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Imkolle laatimani lausunto on käännettävänä siellä vielä saatavilla kaikilla kielillä. Minä ilahdutti kovasti se, mitä herra Bach juuri sanoi, koska jo etukäteen olimme hyvin pitkältä samaa mieltä asioista. Olen täysin vakuuttunut siitä, mitä juuri kuulin hänen suullaan. IMKO vastaa kuluttajan suojasta, siksi olen lähinnä ajatellut asioita kuluttajan kannalta. Olen ottanut huomioon myöskin lentoliikenteen harjoitteen legitiimit intresseitä ja edot. Nyt täytyy todellakin varmistaa, että sitten yksinkertaistetaan. Ja kuten Bach totesi, pitäisi kolmen korvaussumman sijaan keskittyä kahteen, kaksi eri kategoriaa kolmen sijasta. Kun on kyse halpalennoista ja lippujen hinnoista, niin toden totta, mikäli joku maksaa lipusta 29 euroa, ja sitten hän haluaa todellakin lentää halvalla, niin minä katson, että Tämä ei tarkoita sitä, että häneltä peritään se kaikenlaisia muita maksuja. Eikä lipun hinta täytyy olla jossakin suhteessa näiden muiden kustannusten kanssa. Epäselvät muotoilut ja sanamuodot täytyy poistaa ja täytyy selkeästi todeta, että mikäli vahingon korvaus voidaan saada, mikäli lisää syntyy kustannuksia ja haittamatkoista, silloin kustannus tai korvauksenkin täytyy olla suurempi, mikäli lento joutuu odottamaan pitkään kiitoradalla tämän osalta korvauksista olen samaa mieltä Bachin kanssa. Ja mitä tulee sellaisiin tapauksiin, jossa lentoyhtiö itse ei ole syypää viivästyksiin, tästä olen samaa mieltä Bachin kanssa. Sitten vanhenemisaika. Tässä suhteessa pitäisi tarkastaa kansallista lainsäädäntöä, mutta pitäisi luoda kuitenkin luoda yhtenäinen harmonisoitu vanhemmisaika Euroopan tasolle, koska muuten maiden välillä on hyvin monenkirjava tilanne ja sisämarkkinoita meikään päinsä. Entä sitten epätavalliset olosuhteet ja näiden luettelo? Tämä aiheuttaa hyvin paljon närästystä. Komissio on pyrkinyt selkeyttämään tätä luetteloa, ja minun mielestäni tässä ei komissio ole oikein vielä onnistunut, koska tekniset ongelmat täällä mainittiinkin Bachin puheenvuorossa. Nämäkin täytyisi määritellä tarkemmin. Mikäli on kyse teknisestä ongelmasta, joka on sellainen, joka ei kuulu tavallisten teknisten tarkastusten piiriin, vasta silloin on kyse epätavallisesta ongelmasta, mutta mikä on kyse normaalista koneen huollosta tai tarkastuksesta ja sen yhteydessä löydetystä ongelmasta, silloin tätä ei saa vierittää matkustajan kontolle tätä ongelmaa. Mikäli lennot myöhästyvät, tämä on pulmallinen ongelma. No itselläni tiedossa sillä tapaus, että kun oli huono sää, niin todellinen syy lennon viivästymiseen ei ollut sääolosuhteita, vaan pikemminkin pikemminkin se, että lentokentällä oli ruuhkaa, ja tämä sitten aiheutti yhä pidempiä viivästyksiä. Tässäkin suhteessa muotoilun täytyy olla selkeämpi. Tiedonantovelvollisuus sitten ja valitusmahdollisuus. Toistaiseksi Tähän ei ole riittävästi paneuduttu. Nyt pitäisi muotoilla asia kuluttajan kannalta edulliseen muotoon. Joitakin päiviä sitten sain vastaukseen kysymykseen, joka liittyy erästä seikkaa. Kyse on sisäisistä dokumenteista, joita ei toimiteta tietoisuuteen silloin, kun on kyse oikeusjutusta. Esimerkiksi oikeus ei saa nähdäkseen kaikkea sisäistä, sisäistä kaikkia sisäisiä asiakirjoja ja sitten tuomioista ei pysty tekemään päätöstä. Tämä ei käy päänsä, koska matkustajan täytyy saada itse kaikki tieto haltuunsa, jotta hän itse voi sitten päättää, onko ne mitään mahdollisuuksia saada korvasta niin, että juttu ei tarvitse viedä ensin oikeuteen. Tietojen täytyy olla matkusta itsellään, kuten kollega Bach totesi. Periaatteessa yrittäjät pyrkivät korvausvaatimusten yhteydessä kieltämään ne oikeudet, jotka matkustajalle on annettu eurooppalaisen lain myötä. ei käy päänsä. Siksi pitäisi varmistaa, että sanktiomahdollisuudet otetaan merkittävämmällä tavalla tässä huomioon. Uskon, että kuluttajan etujen mukaisesti pitäisi tekstiin kirjoittaa jokin järkevä luku, joka on määritelty euroina korvausten osalta. Kaiken kaikkien haluaisin kiittää saamastani kutsusta tulla puhumaan teidän valiokunnassanne. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta hyvin viisaisia kysymyksiä täytyy vielä selvittää, niin kuin Pahkin totesi usean otteeseen. Vielä tulemme kokoontumaan ja keskustelemaan asioista niin, että järkevän ratkaisuun vielä päästään. Kiitos. Kiitos herran ja, ja ryhmien puolesta. Rova Veron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen haluaisin kiittää hyvin tehdystä työstä. Kiitos Bachille. Nimittäin hän on huomioinut parannusehdotuksia, hän tarvittiin, ja nimenomaan niin, että matkustajien etuja puolustetaan, kuitenkin pitäen myös mielessä asioiden yksinkertaistaminen mahdollisimman pitkälle, koska oikeusvarmuus on niin olennaista ajatellen kaikki osapuolia. No nyt me käyn läpi koko mietinnän. Yleisesti ottaen voin suhtautua hyvin myönteisesti kuluttajia ja käyttäjiä puolustavia kohtia, varsinkin ajatellen haavoittuvimpia ryhmiä, ajatellen esimerkiksi liikuntavammaisia. Eli tässä halutaan määritellä laajemmin myös se, että etukäteen evättää pääsy lentokoneeseen tai se, että jos tulee rahoitusvaikutuksia yrityksille, tai se, että täytyy olla ainakin yhteyshenkilö kaikilla lentokentillä kunkin yrityksen kohdalla. Kaikki tämä on hyvään suuntaan. Sitten yksittäisempiä kohtia, mitä tulee määräaikoihin. Minusta vaikuttaa siltä tässäkin löytyy kyllä vielä sopimus, vaikka voidaan ehkä yksityiskohdista keskustella. Myöhästymisen uusi laskentatapa ilmaliikenteessä tai että tämä kahden tunnin määräaika ovat mielenkiintoisia esityksiä, vaikkakin vaikuttaa siltä, että 10, 15, 30 minuutin, 45 minuutin myöhästyminen ei välttämättä edellyttää, että virkokkeita täytyy tarjota. Tämä koskee myös yhtä tärkeintä tarkistusta, joka varmasti johtaa keskusteluihin varsinkin liikenneharjoittajien parissa, nimittäin kynnyksen muuttaminen korvausten osalta. 5, 9, 12 tuntia ovat kolmesta viiteen nyt tulossa. Jos halutaan perustellusti keskustelua kolmannen kynnyksen poistamisesta 3000 kilometriä. Olen samaa mieltä siitä, että viisi tuntia Euroopan sisällä on liian pitkälle menevä. Jos ajatellaan korvauksia, niin olen kiitollinen siitä, että myös tarkastella vapaaehtoisuuden mahdollisuutta, koska se voi olla ehkä myös matkustajankin kannalta mielenkiintoisempaa kuin korvaus. Ja mitä tulee sitten jatkolentoihin, niin olen totta kai samaa mieltä siitä, että tässä myös yritys panna kantamaan vastuunsa, jos se on vastuussa myöhästymisestä, mutta korvausten kohdalla pitää keskustella vielä yksityiskohdista, ajatella sekä summia, että myös ajatella viivästymisen alkuperäistä pituutta, vaikkakin tässä lähtökohta on ihan mielenkiintoinen. Sitä paitsi voitaisiin myös ajatella, mikä myös on erittäin tärkeää, parempaa tiedottamista matkustajille, ajatellen yhteislentojen pituutta ja se, että tulee liian lyhyitä aikoja vaihtoja ajatellen. Sitten uudelleen reititys saa myös selvennystä mielenkiintoisella tavalla, vaikkakin tässä kyllä halutaan säilyttää myös sellaiset määräykset, ettei kuitenkaan liikenteenharjoittajia käytä hinnoittelussa väärin asemaansa. Mitä sitten tulee hotelleihin, niin esittelijän ehdotuksessa tehdään ero siinä, että yritys itse kantaa suoraan vastuun tai että sitten matkustajat ensikädessä. Totta kai voidaan ajatella, että tässä mietitään myös hätätilanteiden hallintaa ja minkälaisia kynnyksiä matkustajamäärillä asetetaan. Totta kai täytyy jokaisen roolia selventää lentoasemat, yritykset, viranomaiset aina tilanteen mukaan. Miten yksi arka paikka vielä, nimittäin se, että nousun kohdalla evätään pääsy lentokoneeseen, on hyvä tätä selventää vielä, mutta ehkä voitaisiin ajatella sellaisia järjestelmiä, mitä yritykset voisi ja ruveta uudelleen myymään tätä paikkaa sen jälkeen, kun saatu varmistu siitä, että matkustaja ei edes tulekaan toiselle yhteyslennolle. Mutta totta kai sen pitäisi koskea myös muitakin lentoja, eikä pelkästään menoa paluuta. Kukaan ei kuitenkaan halua sitä, että jatketaan perutuspolitiikkaa yksipuolisesti. Matka, matkus, matkaa laukusta sitten, jos ajatellaan käsimatketavaraa tai musiikkilaitteita tai verovapaita ostoksia, niin ehkä tässä voitaisiin vielä vahvistaa sitä, että on yksi ö, kirjattu matkatavara. Tältäkin osin on mietinnössä myönteisyyttä. Mm. Sitten tieton antaminen. Totta kai täytyy olla mahdollisuus valituksia tehdä, mutta että olisi yhteenveto oikeuksista ja myös mitä kieli voidaan käyttää, niin kaikki tämä olisi erittäin tärkeää. Yhtä lailla on hyödyllistä selventää myös vastuun kantamista, mitä tulee henkilötietojen tiedottamisesta. Matkustajan täytyy antaa oikeita tietoja, kuitenkin käytännön seurauksista, jos evätään pääsykoneeseen tai ainakin mistä tieto löytyy. Sitten poikkeusolot. Siinä esittelijä on valinnut sen, että tätä selvennetään ja se on parannus se, mutta ehkä siinä voitaisiin myös myöten luettelo laatia eri olosuhteista, jonka pohjalta voidaan ruveta työtä tekemään omalta osaltaan sitä mieltä, jos ajatellaan näitä poikkeusoloja, niin ne ovat sellaisia oloja, jotka on luonteenomaisesti ja alkuperältään ovat todellakin liikenteenharjoittajan voimien ulkopuolella, eikä sitä olisi voitu välttää, vaikka olisi kaikki kohtuu ryhdyttykin. Sitten mitä tulee vielä eri toimijoihin, niin olen hyvä, että niidenkin pelotemahdollisuuksia lisätään. Ehkä tässä voitaisiin lisätä johdonmukaisuutta ja harmonointia jäsenvaltioiden kesken. Se on välttämätöntä oikeuksien yhtenäisyyden ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Varmasti löydetään hyviä ratkaisuja. Haluaisin vielä kiittää kerran myös esittelijä hänen tekemästään työstä ja varjoesittelijänä liikennevaliokunnasta, mutta myös varapuheenjohtaja IMKO-valiokunnassa, joka sekin kantaa kuluttajaoikeuksista huolta. Olen aivan vakuutunut siitä, että me voimme kyllä vielä löytää tasapainoa nimittäin sellaiset matkustajat, jotka saavat parempia palveluja, kuten kutsuttuina henkilöinä, niin kuin tekin sanoitte, niin, että tehdään kaikki tarvittava välttämätön. Ja näin näkevät, että heillä on enemmän turvallisuutta tarjolla. Voivat ehkä enemmän vielä luottaa myös yritykseensä ja yrityksiin ylipäätään. Tämä lisää myös sitä, että yritysten kuva kohenee ja se takaa myös oikeudenmukaisemman ja säännellymmän kilpailun. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Hieman tätä sivova asia. Totesin tänään jo puheenjohtajalle, että lukuisat henkilöt ovat tänään valittaneet matkustajien oikeuksiin liittyvästä asiasta, eli siitä, että Brysselin lentokentällä on vaikea saada tietoa kun on kyse rajavalvonnasta, joskus joutuu odottamaan puoli tuntia. Joskus diplomatikat eivät pääse lävitse ja joskus ihan tavalliset puljaiset pääsevät noin vain lävitse. En oikein ymmärrä tätä. Tämäkin on seikka, jota täytyy selventää. Rova Savisaari on varjoesittelijämme ja nyt luen tämän englanniksi, koska sain tämän tekstin englannin kielellä. Hyvät äh, kollegat, puheenjohtaja, se kiittää esittelijä erinomaisesta työstä. Yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä. Mietintöön luonnoksessa on mukana lukuisia seikkaista keskustelun keskenämme. Ensimmäiset pari seikkaa, jotka haluaisin poimia esiin, että haluaisin tukea, on se, että viiden tunnin viive on liian pitkä EUn alueella, kun ylipäänsä lentojen kesto on suurin kaksi tuntia. Sturgeonin tuomioistuin tapauksessa tuomioistuin katsoi, että kolme tuntia on jo pitkä viive. Toiseksi tuen ajatusta, että no-show-tapauksissa paluulennon peruttaminen pitäisi poistaa ja lyhyet viivet pitäisi sallia jatkolentojen yhteydessä. Kun on kyse perutetuista lennoista, niin niiden peruttamisen syy pitää ilmoittaa ja täytyy varmistaa, että matkustajien ja muiden turvallisuutta ei varanneta. Katson, että 300 euron korvaus perutetusta lennosta pitäisi olla rajana, ei siis kokonaan könttäsummana aina, kaikissa tapauksissa. Kaiken pitää riippua lipun hinnasta. Mikäli on lukuisia lentojen peruutuksia perättäin, silloin kun on kyse epätaisista olosuhteista, niin kuinka monesta lennon peruuttamisesta pitäisi olla kyse ennen kuin saa korvausta. Yksi seikka, jota täytyy lisäksi selventää, on kysymys, joka liittyy määränpäähän, johon on vain pari lentoa viikossa. Kuinka tällaisen tapauksen suhtaudutaan? Lisäksi ylimääräisen käsimatkatavaran raja. Matkusta pitäisi olla mahdollisuus tuoda jotakin henkilökohtaisia tavaroita ja ostoksia mukaan koneeseen, mutta ei tietystikään aivan miten paljon tahansa. Jokin raja tähänkin täytyy vetää. Esittely on tehnyt erittäin hyvää työtä ja hänen tekemänsä työ tarjoaa hyvän pohjan jatkoneuvotteluita varten. Mikael Vihreät. Am von Kiestela bei dem Berichterstatter. Kiitän teitä varjoesittelijän puolesta. Kiitän myöskin esittelijää ja varjoesittelijöitä. Me tuemme hyvin pitkälti samoja näkemyksiä kuin tekin. Tänä aamuna minun lentoni tuli ajoissa paikalle. Minä pääsin ajoissa myöskin kokoukseen. Mutta olin siis ajoissa lentokentän, mutta sitten joudun puoli tuntia odottamaan matkatavaroitani. Näin käy aina. Kerrankin lento oli ajoissa, mutta sitten aina jotakin menee pieleen. Tämä koskee meitä kaikkia. Kaikki on sama kokemus. Miten komissio voi tehdä tällaisen ehdotuksen ylipäänsä, koska tässä halutaan nyt oikeuttaa, muuttaa lain muotoon lentoliikenteen harjoittajien epäkilpo, epäkilvot käytänteet. Matkustaja joutuu matka, ma, maksamaan lentolipusta ja hänen oikeuksiaan loukataan. Ja sitten, miten te voitte sitten itsekin, kun olette jatkuvasti lentämässä paikasta toiseen, salia tällaisen teidän, teidänkin etujen mukaista olisi hoitaa asiat kuntoon. mikä tulee myöhään lentokentälle, niin silloin kyllä ymmärtää, että se on omaa syytä. Mutta nykyiset aikataulut täytyy hoitaa sellaisen kuntoon, että ne voidaan pistää täytäntöön, että ne toteutuvat ja sanktioita pitää asettaa. Eikö se ole sitä, että lentoyhtiöitä pitäisi aina rokottaa ja sakottaa ja periä kustannuksia. Mikäli lennot jos ei silloin joudu maksamaan mitään sanktioita. Ja mikäli on ongelmista kyse, niin ongelmat täytyy hoitaa ja tästä syntyy joskus kustannuksia matkustajille. Vain muutama prosentti matkustajista, joilla olisi oikeus korvauksiin, vain niitä saa. Ja minun ennen minun aikaani päätettiin siitä, että viiden tunnin jälkeen pitää saada korvausta. Tuomioistuin sanoi, että ei tämä käy. Tämä koskee meitä ja myöskin komissiota. Meidän pitäisi ottaa huomioon tämä tuomioistuimen päätös ja parantaa lainsäädäntöä, ei huonontaa sitä, eikä sanoa, että no ei oikeuskäytännöstä ole mitään, ei se kannata välittää. Me teemme niin kuin tähänkin asti on tehty, ei tällöin käy. Mikäli lennän Frankfurtista Los Angelesin ja tulen sitten 11 tuntia myöhässä perille, niin sitten ei saa mitään korvausta, ei tällainenkään. Pitäisi ainakin hotelli olla, mihin mennä. Uusi hotelli voi varata puoli vuotta etukäteen ja sitten yöpyä siellä, mutta ei tällä nykymenettely toimi. Entä sitten epätavalliset olosuhteet? Tulivuoden aiheuttama tuhka on epätavallinen olosuhde. Toisen maailmansodan aikana, toisen maailmansodan jälkeen tämä on käynyt vain yhden ainoan kerran – ja kun on kyse teknisestä ongelmasta, silloin lentoyhtiöt tästä vasta. Mutta, mutta mikäli lentokone on jo liiku, liikkunut muutaman metrin paikalta, sitten huomataan ongelma, sitten se on epätavallinen olosuhde. Entä sitten korvaukset? Pohtikaa nyt sitä painetta, joka on lentäjän kontolla. Lentokone on tankattu ja se liikkuu eteenpäin, niin sitten huomataan ongelma. Ja sitten mitä, mitä pilotti tekee, lentäkö hän vai ei. Jos hän ei lennä, hän tietää, että tästä tulee kustannuksia lentoyhtiölle. Meidän pitäisi olla myöskin riippumattomia tutkintaelimiä ja sovitteluelimiä, jotka voivat ratkaista ongelmia. se on olemassa. Miksei tässä yhteydessä näitä käytä hyväksi? Mistä saa oikeat puheen, puhelinnumerot? Kenen kanssa voi puhua ongelmista? Ne ovat ongelmia tällä hetkellä. 90 prosenttia ihmisistä, joilla olisi oikeus korvauksiin, ei ylipäänsä ryhdy oikeuksia hakemaan, koska menetelmät ovat niin monimutkaisia. Tämä on aivan normaali oikeus, joka ihmisillä pitäisi olla. Hänen pitäisi voida edes valittaa asioista ja vaatia oikeuksiaan. Eurooppalaiset lentoyhtiöt saavat joka ikinen vuosi tukea jo unionin veronmaksajilta verohelpotuksina 30 miljardia euroa yhteensä. Ja kun puhutaan matkoisten oikeuksista, niin lentoyhtiö sanoo, että ei ole rahaa, ei ole rahaa, ei ole varata, niin 30 miljardia veronmaksajien rahaa menee jo nyt veronmaksien taskuista, verohelpotusta ja muiden muodossa. Vaadin oikeudenmukaista lainsäädäntöä sekä raideliikenteeseen että ilmaliikenteeseen. Esimerkiksi kahden tunnin viestyksestä 50 prosenttia korvausta. Jonkinlaista raja täytyy asettaa, ja niin kuin rautateillekin pitäisi 25 prosenttia tai 50 prosenttia maksaa korvauksia lipun hinnasta, mikäli on tunti tai kaksi tuntia viivästystä. Mutta mikäli lippu maksaa 30 ja sitten saa korvausta 250, niin ei tämäkään ole oikeassa suhteessa tämä korvaus. Ja sitten viimeinen seikka vielä suurten matkalaukkojen osalta. Rautatiellä saatiin jo kilpailua aikaan. Ja mikäli tällaista, tällaista, tällainen lainsäädäntö on saatu kuntoon rautatielle, kyllä sen pitäisi onnistua lentoliikenteen yhteydessä. Samat säännöt pätemään kaikkialle. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Erbachille ja pyydän anteeksi. Lentoni oli myöhässä. Sitä valitukseni komissiolle ei, mutta meiltä meni hänen alkupuheenvuoronsa ohi, mutta haluaisin kiittää häntä jo tehdystä työstä sanoisin aluksi, että meillä on ryhmämme kanta ja jotakin muutkin kysymyksiä, mutta Isolla Britannialla on ongelma Gibraltarin suhteen. Ja jos ei Gibraltarin ongelmaa ratkaista, tapahtuu mitä tahansa, Iso-Britannia ei tule toteuttamaan mitään muutoksia, se ei kykene siihen. Otan tämän asian esille, se on vähän laajempi kuin tämä. Ja nyt siirryn päivän puheenaiheeseen. Nämä oikeusjutut ja muut ovat osoittaneet, että tarvitaan selkeytystä siitä, miten edetä. Ja tämä liittyy myöskin tulivuorten tuhkaa tapauksen, joka on varsinainen sotku. Kaikki pitävät tätä tervetulleena, lentoyhtiöt, matkustajat, kaikki haluavat eteenpäin. Ja jos komission ehdotusta tarkastelee, meidän mielestä siinä on oikein myönteisiä asioita. Kaikki ei ole myönteistä, mutta osa on. tuntien tämmöinen kolmesta viiteen on hyvä. Olemme tilanteessa, jossa perustusten todennäköisyys on pienempi kuin kolmessa. Sitten meillä on nämä kolme eri ajoitusta. Meistä tämä on tärkeää, että tässä kohdassa herra Bach kantamme on erilainen. Haluaisimme pitää kiinni status Mitä tulee poikkeuksellisiin oloihin, täytyy olla tarkkana, miten niitä kirjoitetaan uudestaan. Mä tiedän, että meillä on tällainen luettelo, jota on kovasti työstetty, ja meidän pitäisi kannattaa sitä listaa, josta on sovittu neuvostokomission lentoyhtiöt ja muut tahot ovat hyväksyneet. Koska tämä on varsinainen Pandoran laatikko, on helppo puhua ää, poikkeusoloista, mutta tiedämme, että on jotakin teknisiä asioita, jotka ovat poikkeuksellisia joitakin, jotka eivät ole. Se poikkeuksellisesta tilanteista. Ja sitten jotain ongelmia komission ehdotuksessa äh, liittyen jatkolentoihin. Tässä on vähän vä- mahdollisuuksia väärin ymmärtää, onko, äh, onko viivästy, lentä viivästynyt päivällä. Sään kanssa saattaa lykkäytyä kalatessa tunnilla. Ja sitten kun lykkäyksiä tu- tulee lisää, niin miten karvaukset menevät. On hankalia tilanteita, joissa lykkääntyminen on ollut kolmekin päivää. Rauha Meissner tarkan näkökohdan, että täytyy olla tarkkana, kun me tarkastamme näitä lentoja. Emme halua kielteisiä vaikutuksia pelle lentokentille. Tilanne on matkustajat, jotka pyörivät ympäriinsä, eivätkä matkatavarat liiku lentojen mukana, vaan ihmiset hakevat niitä estää. Nämä nimien väärinkirjoittamiset ovat että ovat pieniä asioita, eivät meistä mikään ongelma. Ja sitten muut matkustusmuodot ja reittien muuttaminen. Sanoisin, että ää, on ongelmia sen suhteen, että mat matkustusväline, mutta ajatellaan, että meillä on Eurostarilla tai nopealla junalla Ranskassa joku menee pieleen. Laitetaanko minut Air Francelle tai British Airwaysille? Ei. Minä kysyn. Me oletamme, että joku on lentokoneessa ja heidät automaattisesti laitetaan Xlle, jos on tarjolla. Ja X maksetaan. Tämä pitää vähän miettiä, kuinka mielivaltaisesti olette ja kuka maksaa mitä, mitä tapahtuu koska toiseen suuntaan tämä ei tapahdu. Eurostar ei koskaan laita minua lennolle. Ja sitten vähän pikkujuttuja. Tässä on paljon asiaa. Mitä tulee, että ei käytä tätä ää, palolentoa. Olen vielä eri mieltä. Meillä voi olla ympäristöargumentteja siinä, että lentokoneet ovat tyhjä. Joku on tehnyt bonafide sopimuksen matkustajan kanssa, jolla kaikki informaatio – lentoyhtiöt pärjäävät hyvin, koska se, mikä menee ikkunasta, ovat halvat palvelulennot. Ne, joista monet syötyvät. Se on seuraus, joten järjestän, että mietitte tätä tarkkaan. Ja sitten matkustama käsitavarasta meillä meidän päätös vai kaupallinen päätös ja mitä tulee sitten tax-free ostokset, mikä on tax-free äh, ostos minä voin ostaa puvun tai matkalaukun. Voinko minä ottaa se koneeseen? Ei, ei tietenkään. Ei ole meidän tehtävä määritellä, minkälaiset tavarat menevät lennolle. Lentoyhtiöt, turvallisuus, kysymykset huomioon ottaen päätävät sen ja lähtien sitä, mikä voidaan laittaa ruumaan. Otetaan huomioon, että matkustajalla on oikeat tiedot siitä, mitä he voivat ottaa mukaan ja eivät voi ottaa mukaan ennen kuin he päättävät ostaa lipun. Tämä on tärkeintä ostas selvitettävää. Tässä on paljon asioita ja varmasti varjoesittelijöiden kanssa käymme erilaisia asioita läpi. Katsotaanpa, mikä tulos on. Meillä on vakavia ongelmia joidenkin asioiden suhteen. Voi olla, että löydämme ratkaisu, voi olla, että ei. Mutta tässä on kysymyksiä, jotka pitäisi mielestäni ottaa mukaan. Mutta me vielä esittelijä hänen panoksestaan tähän asti. Kiitos. Siinä varjoesittelijät. Voisivatko jäsenet pitää kiinni kolmesta minuutista karkeasti? Joten saadaan puhelista läpi. Nytkään puhelista läpi. Mr. Gross, Mr. al Mr. Van Dalen, Mr. Koch, Mrs. Sanalova, Mr. Bradbourne. Any... Haluatko joku muu listalle? Jos ei, lisään itseni loppuun ja lopetan listan. Tehty. Grosh. Kolme minuuttia nuppiin, niin olisin iloinen. Vielen <clears throat> Dank, Herr Ich möchte... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegani Georgiaani tekemästään työstä. Kansanpuolueen ryhmän kannalta tärkeintä on ottaa opiksi menneisyydestä. Lainsäädännön tehtävänä on suojella kansalaista ja lainsäädännön täytyy tuoda enemmän hyötyjä kuin haittaa. Onko lainsäädäntö tarpeellista matkustan oikeuksien parantamiseksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi? Tämä kysymys täytyy esittää. Viittasin siihen, mitä Rova Foster sanoi matkatavaroista – Mikäli sanotaan vain, että kyse on matkatavaroista ja puhutaan käsilaukusta, joko miehen tai naisen sellaisesta, niin se on eri asia kuin matkalaukku. Kuinka määritellä matkalaukku ja sen koko? Tämä nyt täytyy selkeästi määritellä tämä asia niin, että koko on määritelty esimerkiksi. Tämä minun mielestäni olisi tärkeää oikeusvarmuuden kannalta. Jatkolennoista sitten olisi tärkeää minun nähdäkseni se, että muistattaisin, että on monia lentoyhtiöitä, jotka todellakin kunnioittavat matkustajien oikeuksia. Nyt ei pidä herättää sellaista mielikuvaa, että matkustaja parkaa kohdellaan niin kuin vierasta sikaa, suoraan sanottuna – Kaikkien kaikkiaan palvelut ovat oikein hyviä. Mutta kun on kyse jatkolennoista, pitäisi painottaa sitä, että se, joka on syyllinen viivästymisen, myöskin on se, joka maksaa. Mikä tulee myöhässä perille, niin pääasiallinen syyllisyys pitäisi olla sen kontolla, joka alun perin viivästymisen aiheutti, eli ensimmäisen lennon toimittaja. Mikäli on kyse viiden tunnin lennoista, mikäli me teemme jotakin ja se tuomioistuimen tekee jotain muuten, tämä on ongelma. Mikäli laadimme täällä lainsäädäntöä ja sitten tuomioistuin käytännössä antaa päätöksiä, niin silloin tuomioistuin laatii lakia. Euroopan yhteisön tuomioistuimen tehtävä on selventää epäselvyyksiä, mutta ei laatia lainsäädäntöä. Mikäli tähän pistetään viisi tuntia ja katson, että tämä menee liian pitkälle ja tuomioisten päättäjä teki muuta. Ja tämä on mielestäni ongelma. Entä sitten valitusoikeus? Mikäli on kyse oikeuksista, jotka kertakaikkiaan evätään matkustajalta, niin minun mielestäni lainsäädännössä pitäisi olla järkevät rajat, mikäli joku lentää parinkympin lipulla ja sitten saa monen sadan euron korvauksen viivästymisestä, niin ei tämä käy päänsä. Minun mielestäni korvauksen täytyy olla suhteessa lipun hintaan. Sen vuoksi sanoisin, että mikäli oikeuksia kieltäydytään toimittamasta matkoista, tämä on selkeä asia, ja kaikkea sitä täytyy hoitaa kuntoon sellaisella tavalla, että uusista säännöistä on etua matkustajalle. kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Bachia hänen tekemästään työstä. Bernet Vernio jo puhuikin meidän ryhmämme puolesta. Tässä todellakin on paljon sellaista, mistä varmasti pääsemme sopimukseen ja voimme harjoittaa myönteisessä hengessä yhteistyötä. Tämä on erityisen tärkeä mietintö. Sellainen alue, jossa jokaisella on, kuinkin jokaisella, ollut ongelmia ja meidän täytyy niihin poliitikkoina puuttua. Meidän täytyy auttaa Euroopan kansalaisia. Tässä on paljon myönteistä ja lupaavaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että vielä täytyy kynnysarvoista käydä keskusteluja. Ehkä komissio on ollut vähän turhankin tiukka, ainakin jos ajatellaan viiden tunnin viivästystä, niin se on Euroopassa aika pitkää. Sitten korvausten rajaaminen lipun hintaan, niin no tästä voidaan keskustella, niin kuin joku kollega jo totesikin. Mutta jos ajatellaan, mitä maksaa lipusta, niin voihan olla, että se on vain osa kokonaishaitasta, joka on koitunut viivästymisestä. Jos ajatellaan esimerkiksi, että asioita ole hoitamatta tärkeitäkin ja saattaa tulla muitakin seurannaiskustannuksia, jotka on huomioitava. Sitten ajatus siitä, että katsotaan kustannuksissa muutakin kuin pituutta. Eli pitäisikö jotenkin lyödä lukkoon luvut näiltä osin. Ennen kaikkea me täytyy kuitenkin saada aikaan enemmän oikeusvarmuutta, kunnon määritelmät, myös esimerkiksi jos ajatellaan ylivoimasta estettä, se on keskeistä. Emme halua mitään aukkoja jättää. Ja meidän mielestämme komission ehdotus on liian laaja, jos ajatellaan teknisiä, teknisiä ongelmia, että ne olisivat ylivoimainen este, mutta kyllähän muitakin voi olla. Jos siihen mennään, niin voidaan puhua myös huolto-ongelmista, eli sitä täytyy vielä käsitellä. Tiedottamisessa ja läpinäkyvyydessä matkustajille on myös paljon tärkeää, minkälaisia ongelmia saattaa tulla eteen, mitä apua ja avustusta matkustajat ehkä tarvitsevat. Sitten vielä kansainväliset valitustahot. Olen samaa mieltä muiden kollegoihinsa siinä, että ne ovat aika huonosti pärjänneet viime vuosina – ne eivät aina puutu samantyyppisiin ongelmiin samalla tavalla, ne tulkitsevat sen eri tavalla. Eli me tarvitsemme paljon täsmällisempiä kriteereitä, tiukempia sääntöjä myös siinä, miten tilastoja kerätään. Ehkä komission ja muidenkin elinten Euroopan tasolla pitäisi miettiä, miten voidaan paremmin koordinoida tätä. Kiitos, Van Dalen kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijä. Tärkeintä tässä on, että me lainsäädännön käyttäjänä selkeytämme asioita matkustajalle tuomioistuimen päätösten jälkeen. Meidän on nyt selkeytettävä tilannetta matkustajalle. Direktiivi ja herra Bachin ehdotus menevät oikeaan suuntaan. Parin asiaan keskittyisin, puheenjohtaja. Kun vastuunjaosta päätetään selkeä, tämä on mielestäni, että, että lentoyhtiössä täytyy olla, se kykenee neuvottelemaan lentokentän tai kulutusfirman kanssa. Se on niiden ongelma, mutta meidän täytyy keskustella lentoyhtiöihin. Sitten viivästymiset ja korvaukset. Täällä on viitattu kolme tuntiin, viiteen tuntiin. Näin jotain hyviä puolia kolmessakin tunnissa, mutta, mutta eiköhän viisi tuntia ole taas vähän tiukkakin pitkille lennoille. Koska käytännössä mitä pitempi lento, viisi tuntia tätä mennä aika tiukaksi, että tämä asia täytyy selvittää. Me tarvitsemme yksinkertaisempia valitusmenettelyjä myöskin, että matkustajien on helpompi ryhtyä näihin menettelyihin, etteivät joudu tämän valtavaa määrää kaavakkeita ja sitten kääntymään monen monen tahon puoleen. Mutta kiitos esittelijällä, olemme oikeilla linjoilla ja pari juttua täytyy selkeyttää. Ja ich möchte dem Berichterstatter danken. Kiitoksia sen kiittää esittelijää. George on tässä onnistunut mahdottomassa tehtävässä. Hän ottanut huomioon sekä matkustajien oikeudet että lentoliikenteen harjoittajien taloudelliset edut. Tarkoituksena ei ole saattaa lentoyhtiöitä vararikkoon, vaan pikemminkin parantaa matkustajien oikeuksia. Minua kiinnostavat vammaisten oikeudet ja olen tehnyt joitakin tarkistuksia tai tulen tekemättäkin tarkistuksia tässä suhteessa. Kustannukset täytyy suhteuttaa lipun hintaan, tai korvaukset suhteuttaa lipun hintaan. Tämä on järkevä ajattelutapa. Ja vielä lopuksi. Meidän pitäisi puhua matkusten oikeuksista ja velvollisuuksista Mikäli lento viivästyy siksi, että jokin henkilö vain hortoille lentokentällä eikä ole ajoissa paikalle, niin ei tämä lentoyhtiön syytä. Tästäkin täytyy puhua. Ja kunkin täytyy ottaa tästä oma vastuunsa viivästymiksistäkin. Kiitos Dieter. Nyt Rova Sanalova. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijä mietinnöstä. Oh, on Selvä, että hän on viettänyt paljon tämän asian parissa ja ollut ahkera, siksi kiitän häntä siitä, että tässä on niin paljon huomioitu myös muista mietinnöistä, joissa on käsitelty matkustajan oikeuksia. Esittelijä ja herra, herra Elkat Raul toivat jo paljon asioita esille, mutta minä ottaisin vielä myös ylivoimaisen esteen esille. Haluaisin kiittää esittelijää myös siitä, mitä hän on sanonut korvauksista siinä tapauksessa, että yritys on maksukyvyttömyyden. Tai ajatellaan myös mahdollisuuksia, joita on vaihtoehtoiseen rinnanratkaisuun. Sitten mitä tulee hintojen läpinäkyvyyteen, niin minäkin haluaisin tähdentää tätä seikkaa. kun ajatellaan, minkälaisia huonoja käytänteitä on olemassa, monesti aika syrviäkin käytänteitä, kun lentolippuja ostetaan. Tämänkin ottaisin esille. Täällä moni on myös maininnut suuremman tiedotustarpeen matkustajan hyvissä ajoin tiedottamisen. Sitäkin minä tähdentäisin. Minun mielestäni meidän pitäisi puhua yhtä lailla myös mahdollisuudesta mainita matkustajien oikeudet esimerkiksi tarkastuskortin takaosassa, vaikka tämä nyt on pieni yksityiskohta sinällään. Mr. Bradman. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin myös teitä, herra Pah. Työstänne ehdotuksen parissa. Olen monen asian kanssa samaa mieltä. Muutama lyhyt huomio. Ihan keskustelun alussa mainittiin kysymys kansallisista viranomaisista ja säätelymenettelyistä. Ja tämä on ongelma juuri. Olipa lopputulos mikä tahansa. Ihmisillä voi antaa mitään oikeuksia tahansa, mutta jos niitä ei täytäntöön panna, panna ne ovat merkityksettömiä, joten meidän täytyy vahvistaa kansallisten säätelyviranomaisten rooli minun vaalipiiristäni varmasti tulee, on tullut valituksia liittyen siihen, kuinka pitkään ratkaisun saaminen on kestänyt ja Iso-Britannian säätelyviranomaisella sieltä puuttuu hampaita. Joten tätä lähtökohtaisesti pitää miettiä. Toisekseen asia, joka on mainittu monta kertaa ja ansaitsee vielä uuden maininnan. Nämä ovat nämä epätavalliset olot ja oikeusvarmuuden tarve. Jos meillä ei ole oikeusvarmuutta siitä, mitä nämä olot ovat, niin se tarjoaa porsareikiä. Tiedän omasta kokemuksestani, että viime kuukausina Brysselin ja kotikaupunkini välillä – Olen vain, vain havaita, että perutukset lisääntyvät teknisten ongelmien vuoksi. Olisin ajatellut, että kun tämä on säännöllistä, niin kai siihen kannattaisi tarttua niin, että matkustajat saavat korvasta siitä. Kolmanneksi pohjohtaja. Ja tämä liittyy Taylorin mietintöön. siinä vaiheessa, kun te muistitte, tein jotakin tarkistuksia, jotka liittyivät vakavasti vammaisten, ei liikkumarajoitteisten, vaan vakavasti vammaisten ää, palveluihin. Ja äh, haluaisiko herra Bach tehdä mietinnössään samanlaisia tarkistuksia myöhemmin? Lopuksi. lentokenttien kuljetukset. En tiedä, voimmeko laatia lakia siitä, mutta asiaa täytyy miettiä. Asia ei ole, ei ole aina niin, että kun myöhästyy, niin menet tästä jatkolennon. Joskus käy niin, että lentoyhtiöt tarjoavat äh, äh, jatkolentoaikoja, että vaikka tulee ajoissakin, ne on vaikeuksia ehtiä seuraavalle lennolle. koska sopimuksessa matkustajan ja lentoyhtiön välillä siirtymisajat ovat liian lyhyitä. Tämä on erityisen totta, koska olemme Eishengen maa, jos lentää Pariisista Pariisiin Frankfurtin isolle Hän Jotka vaativat siirtymistä ei Schengen-vyöhykkeeltä Schengen-vyöhykkeelle. Jossain tarvitaan passitarkastuksia ja turvallisuustarkastuksia. En tiedä, voiko la- laatia lakia tästä, mutta on nämä siirtoa ajatavat epärealistisia, vaikka aikataulussa oltaisiinkin. Tässä alkukommenttini. Toivon, että herra Bach harkitsee tarkistukset, jotka mainitsin. Ja Kaame, ihan lyhyesti, ihan lyhyesti. Kiitos. Nämä riippumattomalta sovitteluelimet. Meillähän on kes- kokemusta tällaisesta rautateiltä. Rautateilla kun on teknisiä ongelmia ja kun on kyse kustannuksista tai ei, rautatiellä käytettävää menettely voitaisiin ottaa käyttöön myöskin lentoyhtiöiden keskuudessa 1-2 prosenttia vain saa oikeuksia. Miksei lentoliikenteen alalle saataisi puolettomia riitojenratkaisuelimiä, joilla voitaisiin ratkaista 95 prosenttia ongelmista? En oikein ymmärrä, miksei tällaista ole. Kiitos omasta puolestani. Pakko sanoa, että jos meillä myötätuntoa oli lentoyhtiöiden kautta, ne katosivat niissä valtavissa terminaaleissa, lukuisissa terminaaleissa, ja ne ovat jättäneet minut vuosien myötä. Ja myös se tapa, millä nämä sitten nämä yhtiöt, jotka hoitavat lentoliikennettä niiden puolesta, käsitellään, kun kysyt, voitteko kertoa, mitä te teette, niin olkapäätä vaan kohautetaan. Ja voisinko saada vähän vouchereita öö, jotain juomia varten? Ai ei, ei, ei, keskus. Pää, pääkonttorin pitää antaa lupa näitä. Tällaista se päivittäin on. Minä ajatellessani näitä maahuolintayrityksiä. Ne koulutuksen osana pitäisi olla, mitä astus 261 tai mikä se seuraava ja onkaan. Mitä se merkitsee? Ja tämä liittyy matkustajien saamaan informaation. Matkustajien tai pitäisi olla jossain pilarissa jossain, jossain automaatin takana, että kukaan nä näki. Näitä tietoja pitäisi olla checkin vaiheessa. Miksi check, checkin tekstillä voisi olla näitä matkustajan oikeuksia? Napolissa taisin nähdä sellaista. Ja mitä tietoa matkustajaoikeuksista Eeli Posan, ei mitään. E-lipulla ei ole, mit, lipussa ei ole mitään tietoa matkustajaoikeuksista. Paljon tietoa siitä, mitä veroja on maksettu ja kaikenlaisia viittauksia ja isoja kirjaimia, mutta, mutta matkustajan oikeudet ei lipulla ei. Sen pitää tehdä jotain sitten. Matkatavarasäännöt matkatavarasääntöjä ei pitäisi olla syrjiä. Niitä pitäisi olla syrjimättömiä. Ei, ei pidä olla niitä jollakin lentokentällä voi ottaa jotain mukaan ja toisella ei jotain mukaan. Ja, ja, ja joku lentoyhtiö sitten haluaa myydä koneessa tax freeitä ja jossain muualla ostetaan se sitten maista, niin tämän pelikentän pitäisi olla tasainen ostoksissa. Lentojen hinta olen kuullut, että korvauksen pitäisi olla lennon hintaan. Mutta mikä on lipun hinta? Lipun hinta plus verot, plus lisämaksut. Ja sitten jos on nämä matkustajaverot, jossa sellaista maasta tulee, vai onko se kolme eroa, ja tiedämme, että se ei ole se kolme euroa, jota kukaan koskaan maksaa lentojen ne eivät mitenkään heijasta, miten epämukavaa on, kuten herra Al-Hadrawi totesi, miten epämukavaa matkustaminen on. Kompensoinnin pitäisi olla epämukavuuteen suhteessa, ei välttämättä lipun hintaan. Toivottavasti että mene tuohon ansaan, jota jotkut lentoyhtiöt tarjoavat. Lähinnä ne, josta tulee enemmän valituksia, että korvauksen pitäisi liittyä pohintaan. Ja sitten kansallisen säätelyviranomaisen rooli. Ne, mielestäni ne ovat epäonnistuneet säätelyssä. Ne ovat epäjohdonmukaisia. Ne ovat aina lentoyhtiön puolella. Ne eivät tunne lakia selvästi, eivät halua painaa päälle. Eivätkä edusta kuluttajan niin kuin pitäisi. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta. Ne pitäisi olla johdonmukaisia kautta Euroopan. Käydessä, kun niillä on juttuja lentoyhtiötä vastaan. Sitten force majeurit. Sitä pitää radikaalisti tiukentaa ja käytän näitä termejä harkiten radikaalisti tiukentaa. Vähän Ja jota lentoyhtiöt käyttävät päästäkseen velvollisuuksistaan. Puhutaanpa tästä suoraan. Tämä sovittu lista. Jackie, ei tämä ole mikään Pandora-laatikko, vaan tämä on valtava porsaanreikä on valtava lentoyhtiöiden porsaan reikä, ettei mak no, joudu maksamaan mitään. Joten tulen tekemään tarkistuksia, jotka teokentavat force majeurin kahteen kolmeen asiaan. Arvostan esittelijän yrityksiä liittyen epätavallisiin oloihin. Minusta Georgi on mennyt tarpeeksi pitkään. Tekninen ei ole force majeure. Uusi osa, vanha osa, öö, ensimmäinen neljäs ei se ole force majeure. Mistä ihmeestä matkustaja tietää, että hänellä on oikeutta korvaukseen? Koska oikean puolen koneessa oli hydraulinen ää, äh, lä, joku osa, joka ei sitten toiminut, kun se pantiin koneeseen. Le force majeure on tulivuoret, mellakat sää. Ja sen jälkeen joudutakin vääntämään kättä niin Tuolla linjalla pitäisi mennä. Tässä tämä Georg, erinomainen mietintö. Hyvä pohja. Suunta ja äänensävysi on ihan oikea. Loppujen lopuksi täytyy miettiä, miksi 261 otettiin käyttöön. Kyseessä on lentomatkustajan oikeukset, ei lentoyhtiöiden oikeudet, vaan lentomatkustajien oikeuksia koskeva asetus. Herra Colson komissiosta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtajana. No, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Se osoittaa perinpohjaista tuntemusta ja myös se, että hän on ollut hyvissä väleissä komission. Olen sitä mieltä, että mietintöluonnos on jo osoittanut, mitkä ovat meidänkin tavoitteemme komissiossa ollut ensinnäkin enemmän oikeusvarmuutta ja toiseksi parempaa täytäntöönpanoa. Mekin olemme kiitollisia siitä, että mietintöluonnos selventää ja kehittelee muita kysymyksiä, muun muassa mitä esimerkiksi aikataulun muutoksiin, jos se on aikaisempi kuin alun perin, tai joku jäälennolta, jos se lähtee liian aikaisin. Olemme kiitollisia myös esittelijä siitä, että on yksilöity ongelmia, jotka liittyvät asetuksen soveltamiseen, kun on jääty yhteys lennolta, koska edellinen lento viivästyi. Mietintöluonnos meidän mielestämme menee oikeaan suuntaan, vaikkakin uskomme, että edelleen on tarvetta arvioida kaikkia näkökohtia tässä esitetyssä ratkaisussa. Kiitämme myös esittelijää siitä, että tässä on mietitty monimuoto matkustamista, jolloin matkustaja yhdistää lentämistä junamatkaan lentolipun sisällä. Niin ikään olemme avoimia ajatukselle, että voitaisiin lyhentää sitä aikaa, joka vietetään kiitoradalla, se olisi alaisempi yhtä lailla. Olemme sitä mieltä, että tietyt tarkistukset menevät ohi tavoitteen niin, että saataisiin aikaan kunnon tasapaino, ajatellaan matkustajien oikeuksia ja mikä on puolestaan rahoitusvaikutus alalle. Se oli myös komission tavoitteista yksi. Olemme myös sitä mieltä, että jotkut tarkistuksista käytyvät itseään vastaan, ajatellen matkustajakin. Mainitsen näiltä osin neljä kysymystä. Ensinnäkin, jos ajatellaan kolmen tunnin rajaa viivästykselle, jotta saa korvausta, me uskomme vakaasti, että kolme tuntia johtaisi vain enemmän peruutuksiin. Jos yksi lento viivästyy, niin sillä vaikutuksia jatkolentoihinkin. Lentoyhtiö joutuu siis maksamaan korvauksia, ei pelkästään sille matkustajalle, joka ei myöstynyt lennolta, vaan myös matkustajille, jotka ovat menossa jatkolennoille käyttäen samaa lentokonetta. Siksi korvaus luo oikeastaan lentojen perutuksella vain kannustimen yhden tai useamman lennon kohdalta, jotta voidaan käyttää tätä lentokonetta paremmin ja näin voitaisiin ajoissa hoitaa seuraava lento. Peruutus on aina huonompi vaihtoehto matkustajille kuin viivästyminen. Nimittäin se, että uudelleen reititys on aina tarjolla. Tästä syystä komissio esittikin korkeampaa kynnystä. Toiseksi esittelijä on myös välillisesti tarjonnut lisäkorvauksia. Nimittäin esittänyt on esittänyt, että nostetaan korvausmäärä 200 eurosta 300 euroon, jos lennot ovat alle 1500 kilometrin mittaisia ja lisättäisiin korvauksia 400 eurosta, laskettaisiin 300 euroa lennoissa, jotka ovat 1500-3500 kilometrin mittaisia. Nyt on vain niin, että 72 prosenttia matkustajista lentää nimenomaan lentoja, joiden pituus on alle 1500 kilometrin. Ja 21 prosenttia matkustajista on puolestaan lennoilla, joiden pituus on 1500-3500 kilometriä. Eli Tämä johtaa siihen, että keskimäärin korvausten määräkin lisääntyisi. Mitä tulee sitten tarkistusten ehdotuksiin liittyen ylivoimaiseen esteeseen? Me olemme sitä mieltä, että tarkistus poikkeaa paljoltikin Valentin tuomion näkökohdista. Se koskisi tilanteita, joissa lentoyhtiöillä ei olisi mitään sanansijaa. Lopuksi mitä tulee maksukyvyttömyyteen lentoyhtiöiden kohdalla, niin me komissiossa ymmärrämme kyllä esittelijän huolen, mutta olemme sitä mieltä, että tällainen velvoite liikenteen harjoittajille antaa riittävästi varmuutta myös kotimaahan palauttamiseen. Voisi tapahtua vakuutusrahaston muodossa, mutta meidän mielestämme liian pitkälle. Tämä kaksinkertaistaisi kustannukset tästä asetuksesta. Se on myös suhteeton ajatellen koko ongelman suuruusluokka. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 0,07 prosenttia kaikista matkoista toteutui tällä tavalla. Ja hyvin pieni osa jäi ilman lentoa. Me olemme sitä mieltä komissiossa, että tähän kyllä täytyy puuttua. Maaliskuussa tänä vuonna tästä laadittiin tiedonanto. Sitä ollaan nyt kääntämässä. Pyrimme myös pääsemään konkreettiseen toimintaan niin, että voidaan huomioida paremmin lentoyhtiöiden maksukyky. Siinä täytyy miettiä myös, missä määrin voidaan hintoja säädellä. Keskustella myös markkinoiden kanssa niin, että voitaisiin tarjota erilaisia vakuutustuotteita. Komission esityksessä on esitetty myös, että meillä olisi myös varasuunnitelmia lentoasemilla – siinä huomioitaisiin myös sellaiset lentohäiriöt, jotka liittyvät maksukyvyttömyyteen. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay, right. Selvä. Esittelijä. Onko tuohon jotain reaktioita? Kiitoksia Minulla olisi paljonkin sanottavaa, mutta aion nyt pitäytyä pariin minuuttiin ja keskittyä muutamaan seikkaan. Yleisesti ottaen haluaisin kiittää kollegoita samastani tuesta. On aina hienoa havaita, että on itsekin menossa oikeaan suuntaan. Monet kollegat elävät nyt tässä uskossa, että oikean suuntaan on menossa. Jossakin suhteessa tuli hieman kriittisempiäkin sanan painoja monilla on hyvin paljon kokemusta itsellään ja hyvin paljon annettavaa tähän mietintöön. Aloitetaanpa maksukyvyttömyydestä. Tässä on vaikea saada aikaan tasapainoa pakettimatkojen kohdalla ja toisaalta yksittäisten lentomatkojen kohdalla. Jonkinlainen tasapaino täytyy saada näiden välille. Tämä on suuri ongelma. Lukujen täytyisi olla kohtuullisia. Kyse pelkästään matkustajat, jotka jääneet eh, jonnekin oman onnensa nojaan kauas kotoa ja myöskin on kyse myöskin niistä, jotka ovat jääneet kotiin, koska eivät päässeet lennolle. Komissio vaatii, että jäsenvaltiota ottavat huomioon valitsevan tilanteen ja ottavat oman vastuunsa mikäli lentoyhtiö ei ole voinut suorittaa mitään maksuja kuukausi kaupalla, niin jäsenvaltion pitäisi silloin puuttua peliin, mutta mielestäni tämä ei vielä riitä. Tekniset seikat, puheenjohtaja hyvin ponnekkaasti puhui teknisistä ongelmista. Lentoyhtiöt sanovat imakonsa vuoksi, että turvallisuus on kaikkien tärkein tekijä ja kun on kyse viivästymisestä, viivästyksistä, aina viitataan teknisiin ongelmiin. myös tämä on hieman ristiriitaista. Joko halutaan varmistaa korkein mahdollinen turvallisuus, tai sitten sanotaan, että no joo, teknisiä ongelmia voi tulla milloin tahansa, niitä tulee jatkuvasti. Niin minusta tämä on kyllä porsaanreikä, joka täytyy tilkitä. Uskoakseni, että voin poimia jotakin kollegoiden huomioita esiin. Suhteellisuudesta voin todeta seikan, jonka puheenjohtajakin jo mainitsi. Oikeudellinen perusta on tässä selkeä. Kyse ei ole niinkään suhteellisuudesta, vaan siitä, että mukautetaan korvaussumma maksettuun hintaan. Tuomioistuin on tämän periaatteen vahvistanut kustannusten taikka korvauksen laskemista täytyy ottaa huomioon kaikki kustannukset. Olipa sitten kyse ajan hukkaamisesta, taksin käyttämisestä tai majoituskustannuksista. Kaikki kustannukset täytyy ottaa huomioon. alusta pitäen on ollut olemassa yhtenäinen käytäntö korvausten laskemisen osalta. Sitten nämä tuntirajat, kolme tuntia vai viisi tuntia. Olen varma, että tästä voidaan vielä keskustella. Matthew Crosh ei ole enää paikalla, mutta hänelle haluaisin todeta ja tulenkin toteamaan, että ei tässä nyt kannata mennä rähmälleen tuomioistuimen edessä. Yhteisön tuomioistuimen päätökset ovat oikeuskäytäntöä. En ole tässä samaa mieltä komission kanssa sen omaksumasta lähestymistavasta. Euroopan kansalaiset ovat tienneet jo vuosikausia oikeuskäytännöstä. Kansalaiset tietävät oikeuksistaan. Pitääkö tämä sitten paikkaansa? Olemassa olevat oikeudet ja niiden täytäntöönpano pano Tämä olisi tärkeämpää kuin kiistely tästä tuntirajasta. Nähdäkseni oikean suuntaan ollaan jo menossa hätäsuunnitelmien ja varasuunnitelmien osalta ja matkusteista huolehtimisen osalta. Lentokentällä toimijat ja lentoyhtiöt voivat kuitenkin vielä parantaa käytänteitään niin että viimeisetkin epäkohdat saadaan poistettua. Suurimman osan seikoista voin vielä ottaa keskustelussa mukaan jatkossa, kun kollegoiden kanssa asiaa vielä hiotaan. Kiitoksia. Muistuttaisin. No en tiedä, että kausittaraksi tulee tämä määräaika nyt kuitenkin on tarkistuksille. Kolmas lokakuuta puolelta päivinä. 3. lokakuuta kello 12. Ja tarkistuksia käsitellään kokouksessa 4. päivä marraskuuta. Äänestys toimitetaan tässä valiokunnassa 14. marraskuuta. Eli määräaika tarkistuksella 3. lokakuuta, käsittely 4. marraskuuta, äänestys Tranissa 14. marraskuuta. Kiitoksia kovasti. Ja sitten eteenpäin seuraaviin kohtiin. Edelleen silvailu almelun alalta. Tässä esittelijänä on Deverak. Kristin, ole hyvä. Merci, monsieur le président, chers collègues. Kiitos, hyvät kollegat. Nyt meillä on käsittelyssä mietintö, joka liittyy poikkeamien ilmoittamiseen siviilimailun alalla. Ja tässä on kyse asetuksen muuttaminen. Ei kun anteeksi, jos joku täältä lähtee, niin lähtekääpä hissun kissun, että voimme jatkaa työtämme. Rouva de Verac. Je vous remercie de... Kiitoksia monista tarkistuksista, joita tähän tullut kaiken kaikkiaan 83. Suurelta osin voidaan vielä täydentää ja selkeyttää tekstiä koskien kutakin toimia. Niitä kaikilla on sama käsitys asioista. Minusta tärkeää on saada selkeä teksti, jota voidaan helposti myös täytäntöön panna eri tahojen voimin. Kuitenkin niin, että tässä voidaan saavuttaa saavuttaa asetetut tavoitteet. Kuten jo edellisessä keskustelussa totesin ja kuten myös enemmistökin toivoi, ainakin silloin puhuneista jäsenistä olen pyrkinyt pitämään mielessä asetusehdotuksen tavoitteet. Kuitenkin, että oltaisiin joustavampia ajatellaan taloudellisia toimijoita, mutta myös sitovampia, jos ajatellaan luottamuksellisuutta tai tiedon suojaa ylipäätään vaihdettujen tietojen osalta. Minä olen tarkkaan tutustunut kaikkiin tarkistuksiin ja varjo esittelyn olen tehnyt seitsemän kompromissitarkistusta ja kaikki ovat eri ryhmistä myös tukeneet niitä. Huomenna toimitetaan äänestys ja mielestäni teksti on hyvä tasapaino ja olisi mielestäni hyvä pohja myös neuvotteluille kolmikantaneuvotteluissa. Tässä pyritään toimia harmonoimaan, huomioimaan myös ympäristö. Kaikki tämä on säilynyt, ehkä jopa osin vahvistunutkin. En tästä sen enempää tänään puhu, mutta on todellakin olennaista, että lentohenkilöstö voi poikkeavasta ilmoittaa pelkäämättä ylemmältä taholta tulevaa oikeudellista tai muuta kurintoimenpidettä. Näin voidaan lentoturvallisuutta kohentaa. Tässä on kyse todellakin yhdenmukaistamisesta ylöspäin, niin sitä voimme olla vain kiitollisia. Huomisista kompromissitarkistuksen sen verran, että tässä saadaan itse myötä myös menettelyihin lisäjoustoa, esimerkiksi sallien pienille organisaatioille tapauskohtaisesti yhdessä viranomaisten kanssa toteuttaa yksinkertaistettuja järjestelmiä tiedonkeruussa tai tiedonien käsittelyssä. Tekstin myötä voidaan selventää myös kunkin toimijan osuutta poikkeamien selvittämisessä henkilöstöjärjestöt IATA ja muut järjestöt. Heillä kaikilla olisi selvä käsitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tämän mekanismin myötä. Selvennyksen myötä voidaan vahvistaa myös turvattua tiedonvaihtoa niin, että voidaan ryhtyä korjaustoimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti silloin, kun turvallisuudelle on selvästi yksilöity riski tietojen parempi keruu, parempi analysointi, parempi vaihto, myös riskien parempi analysointi. Kaikki tämä johtaisi nopeampiin vastauksiin. Tähän tähtää myös teksti, josta huomenna äänestämme. Mielestäni tämän myötä voidaan todellakin vahvistaa aloitteellisuutta, kun yksilöidään lentoriskejä. Näin voidaan mekanismeja myös ennaltaehkäisyn nimissä mukauttaa, koska lentoliikenne vain kasvaa kasvamistaan maailman mittakaavassa. No niin, kiitos varjosittelijöille siitä, että me olemme pystyneet rakentavassa hengessä käymään keskustelua, niin että voidaan kaikkeen tarpeet tyydyttää puheenjohtaja, vaikkakin olen esittelen, niin mielestäni pysyn ihan kolme minuutin rajoissakin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos SD-ryhmä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Oli oikein mukava työskennellä yhdessä. Ainahan se meidän yhteisössä sellaista on. En tiedä miksi. Mutta De Verakin ja meidän välillä synkkaa. sen lääkin suhteen olemme aika samalla linjoilla. Ei tässä ole mitään laureskeltavaa. Siksi periaate meille molemmille oli hyvin tärkeä. Että mukaan saadaan kaikki turvallisuusviranomaiset EU-ssa jässä. Teemme sen hyvin niin, että jässä kykenee myös tehtävänsä täyttämään. Toinen meille tärkeä kysymys oli, että, että meillä on yle, järjestelmä kaikille, mikä lentää. Nyt on vähän erottelua monimutkaisten lentokoneiden yksinkertaisten välillä. Elämä 7 kompromissitarkistusta kattavat monia asioita nytten. Kompromissiry- sosialistiryhmä tukee kaikkia kompromissiehdotuksia ja muutkin Rava De Veirakin tarkistuksia lukuottamatta yhtä. Ja esittelijä tukee meidän tarkistuksia. Joten mietintä on varsin tasapainoinen ja suuri tavoitteemme on varantaa lentoliikenteen turvallisuutta. on tärkeää onnistua tässä. Uskon, että näin on. Kiitos Rova De Verakille ja muillekin, jotka tekivät tärkeää työtä. Ja kiitos puheenjohtaja, että sain puhua näin pitkään. Kyllä Se oli ilo, herra Leitfeld. Se johtui sitä, että puhutte niin tällaista englantia. Katsin liberaalit. Dear colleagues. Kiitos, hyvät kollegat, parahjille esittelijä. On ollut ilo tehdä jälleen kerran yhteistyötä Kristin de Verakin kanssa. Tässä on nyt kyseessä teknisesti hankala asiakirja. Se liittyy laajaan kirjoon eri aloja ja toimia monin näkökohtineen Monia näkökohtia tuli esille myös ylipäätään, miten lähestyä ehdotusta. On ollut huolia myös ajatellen soveltamisalaa, JASan roolia, tai se, että tuleeko mukaan vai ei, tietyt ilmailualan osat, mutta aika iso yksimielisyys oli siitä, että mukaan ehdottomasti otetaan reilun periaatteen kulttuuri kautta linjan. Esittelijällä oli hyvin pätevä tiimi, joka esitti hyviä perusteluja ja toi hyvin johdonmukaista osviittaa. Myös kompromissitarkistuksissa, joita ryhmäni muuten tukee. Me olemme samaa mieltä pääosan kanssa mietinnössä. Ainoa vakavampi huoli liittyy siihen, että ilmailualan pienimmät yritykset saisivat turhaa hallintorasitetta. Tiedän, että kaikki vet ihan ole vielä tyytyväisiä lopputulokseen, mutta minä uskon, että huomiseen äänestykseen tuleva teksti on hyvä kompromissi, antaa myös hyvän lähtökohdan parlamentin kolmikantaneuvotteluja varten. Kiitän kollegoja yhteistyöstä tähän asti. Kiitos rouva esittelijä, kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Kiitos. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää Kävimme erittäin asiallista keskustelua keskenämme ja esittelen tätä ehdotuksia. Uskon, että voimme pitkälti olla samaa mieltä tarkistuksistakin, jotka sitten loppujen lopuksi muodostuvat kompromisseiksi. Katson, että aihe on äärimmäisen tärkeä. Me pystymme nyt ottamaan merkittävän askelen eteenpäin siten, että voimme ennaltaehkäistä ongelmia – Ennaltaehkäisy usein on jäänyt lapsipuolen asemaan. Ja äänestyksen yhteydessä uskon, että meillä on erilainen ehdotus, joka merkittävällä tavalla parantaa nykytilannetta. Yhteistuumimme voimme tähän pystyä. Kiitos, Foster, isio. Foster, ECR. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle Kristi de Verakille kaikesta työstä. Olen Roolitenbergin kanssa varsin samaa mieltä Saamme hyvän konsensuksen äänestystuloksen huomenna. Vaan tavallaan sääli, koska kymmenen vuotta sitten tämä pakollinen ilmoitus menettely otettiin käyttöön ja olemme tilanteessa, jotka joskus tässä valtiot ovat noudattaneet tätä. Vaikka 2004 tuli aika paljon mukaan, 2007 tulivat muutamat vielä mukaan tämän Kroatian ulkopuolelle. On joku jäsenvaltioita, jotka eivät ole luoneet tarvittavia menettelyitä tätä poikkeamme ilmoittautumista varten. Me puhutaan täytäntöönpanosta. Onhan se mukavaa, että on direktiivejä, kun niitä ei täytäntöönpanna. Nyt on hyvä aika, ja Rova Veerak on painettanut sitä. Kulttuuri on ratkaisevan tärkeää. Mitä minun tulee, että on, on, on sääli, että emme saa jäsen valtiot olemaan vapaaehtoisia poikkeamien ilmoitusmenettelyitä. Meillä on ollut niitä paljon. Isossa Britanniassa ne ovat usein yritysten sisäisiä. Joten jäsenvaltioiden olisi myöskin tehtävä omat tehtävänsä. Mutta selkeästi että me tarvitsemme, koska tiedämme, että jossakin jäsenvaltioissa ilmoitusmenettelyt ovat asiallisia, ja jotkut ovat aika räpikköiviä. Meidän on luotava konsensusta eri oikeusjärjestelmän kesken. Pidämmepä siitä tai emme. Jos kulttuuri ajatellaan, on jäsenvaltioita, jossa ei syytetä. Ja sitten jäsenvaltioita en puhu maita, jotka ovat liittyneet Länsi-Eurooppaan parikymmentä vuotta sitten, vaan puhumme vanhoista jäsenvaltioista, jotka ovat tehneet elämän vaikeaksi vaikeuttavat kulttuurin muuttamista, kun eh, tahoja pidetään syyllisinä ennen kuin ne todistavat itse syyttömiksi. Mutta liikumme oikeaan suuntaan, pidämme painetta yllä, joten sanoin, ryhmämme tukee Rava de Verkkiä. Tässä vain yksi kompromissi me tuo. Sitä Rava sen. Kaikki kompromissit käyvät meille sinänsä, mutta emme. E, mutta törkeän laiminlyönnin määritelmäämme me toi. Siinä on vähän ongelmia. Paljon kiitoksia esittelijälle. Granis. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Onnittelut, Rovadi Verak. Mietintönne on mitäpä muutakaan, kun te olette sen tehneet hyvin tiukka, eikä siinä ole mitään omituista, että yksimielisyys on saatu aikaan, koska jos ajatellaan reilua kulttuuria, niin se on tullut esille, että tässä on lähentyviä hyvin paljon yhtenäväisiä näkemyksiä. Yksi seikka, jonka minä otaisin esillä, ja mitä juuri äskinkin kuultiin edellisessä puheenvuorossa, nimittäin se on numero 90, joka liittyy tähän törkeä huolimattomuuteen. En voi olla tässä nyt tietenkin eri mieltä juristien kanssa, jotka ovat pitkään tällä saralla tehneet työtä. Tässä on kaksi käsitettä, jotka eivät ole oikein yhteensovitettavissa, kun ajatellaan poikkeaman ilmoittaminen. Ensinnäkin syy ja sitten mikä on tämä poikkeama mielessä, niitä voi sekoittaa, eikä komission ehdotuskaan mene oikeaan suuntaan, eikä 21 tarkistuskaan, joka on de ja vielä vähemmän tämä hybridi joka on kompromississa saatu aikaan. Jos ajatellaan tätä tarkoituksellisuutta ja syyllisyyttä, niin se on juridinen hirviö, joka olisi kuitenkin aika iso, jos ajatellaan itse doktriinia. Siis on tarkoitus tai ei ole. Meillä se, että voidaan tätä astikkoa miettiä, mikä on lievää ja vakavaa ja törkeää. Jos ajatellaan Napoleonin peräistä lakkikäytäntöä oikeus, käytäntöä. Jos ei jotain tee, minkä pitäisi tehdä, niin sillä ovat vakavat seuraamuksensa. Haluaisin että ottaa sille sen, jonka minä otin esille alusten kohdalla omassa niin kun on kyse näistä rikoksista, se, että on tarkoitusperä ja mikä on sen suhde syyllisyyteen silloin, kun on kyse pilantapumisesta, että se on vain seurausta jostain. Tämä täytyy pitää erillä, jos ajatellaan oikeudellisen yksikönkin lausuntoa. Sitä ehkä tarvittaisiin tässä kohdin. Minä toivon, että De Verac on varmasti tehnyt hyvällä tarkoitusperällä tämänkin oman ehdotuksensa, mutta ei tässä lähtökohtaisesti välttämättä osoittaa, mikä on syyllisyys. Mutta se ei välttämättä ole helppoa, kun ajatellaan tätä tarkoitusperää, huolellisuutta, laiminlyöntiä ja syyllisyyttä. Onko se, että tämä asteikko sitten vähäisestä vakavaan? Siksi näiltä osin olen tässä kyllä toisin ajattelija, muulta osin voin antaa vihreä valoa, kuten aina tällä esityksellä. Thank you. I, I know... Kiitos. Tiedän, että oikeusvaliokunta olisi voinut antaa lausuna tästä, jos olisivat halunneet. Sanoisin vain sen, että erityisesti onnettomuuksiin liittyen Euroopassa on pulma, koska meillä on erilaisia oikeusjärjestelmiä. Ja jos puhuu onnettomuustutkijoille, he ottavat esille tämän ongelman, että jossakin maissa poliisi ryhtyy tekemään rikostutkimusta ennen kuin onnettomuustutkijat ovat selvittäneet, mikä onnettomuuden syy on. Minulla ei ole vastausta siihen, miten tämä ongelma voidaan ratkaista. Kyseessä on oikeusjärjestelmien ero, mutta jossain vaiheessa siihen pitäisi tarttua. Cornelis komissiosta, oliko se oikea nimi? Sorry, uh, Mr. Sorry, but did you want to say... Haluaisitko sanoa jotain? Um, ich wollte nur kurz kommentieren. Haluaisin vain lyhyesti kommentoida oikeastaan asioiden valiokunnan lausuntoa tai sen puuttumista. Jo etukäteen ennen keskustelua havaittiin, että ongelma on se, että oikeudenkaan, oikeudenkaan asioiden valiokunta ei voi ongelmaa ratkaista. Yhä uudelleen edessämme ovat eri jäsenvaltioiden erilaiset rikosoikeudet ja erilaiset säännöt, koskevat oikeuteen pääsyä Oikeastaan asioiden valiokunnan kommentti ei tässä paljon kyllä meitä auta eteenpäin. That's, that's. Epäilen, että siksi heillä oli vaikeuksia tehdä lausuntoa La Cornelis. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Komission oikein niin iloinen, että Taran valiokunta on kiinnostunut tästä asiasta. Olemme samaa mieltä, että tämä on tärkeää lentoturvallisuudelle ja parantaa Euroopan kansalaisten ja matkustajien asemaa kautta maailma. Komissio halusi kiittää kom- valikunnan jäseniä erityisesti esittelijä Ravade Verakia, koska esittelijän tarkistukset, myös varjoesittelijöiden ja muiden valikunnan jäsenten tarkistukset tekevät ehdotukseen muutoksia, joita useimmissa tapauksissa komissio tukee, koska ne jakavat komission tarkoistukset ja tavoitteet – se neljä tapausta. Erityisesti komissio suhtautuu suopeasti tarkistuksiin, joissa pyritään parantamaan oikeuskulttuuria ja ilmailualan ammattilaiset tarjottua suojaa. Olemme avoimme sille, että parempi suht, paremmin suhteellistettuja sääntöjä otetaan kevyissä lentokoneissa ja vapaa-ajan lentokoneissa. Ja sitten ESAn roolia pitäisi paremmin heijastella. Hän on kaksi roolia. Se koordinoi EU-tasolla relevantteja oikeuskysymyksiä ja toisaalta se on myöskin sertifioija jäsenvaltiossa omalla toimivalta-alueellaan. Ja e roolia selkeytetään hyvin. Me tomme sitä. Ja komissio suhtautuu myöskin myönteisesti kaikkiin kompromissi lukuottamatta kompromissiin kuusi, joka liittyy delegoituihin säädöksiin ja sitten komission ilmoitusvelvollisuuksiin. Ne täytyy vain mainita joukko tarkistuksia, että komissio ei voi tukea. Komissio ei tue tarkistuksia 85, 88, 120, 120, 142, koska ne heikentävät alan ammattilaisten suojaa, jos ne tekevät vaikeimman ilmoituksen ja vaikuttavat kielteisesti oikeuskulttuuriin. Ja komissio ei myöskään suhtaudu suopeasti tarkistuksiin 118 ja 132 koska ne rajoittavat ää, sitä sovellusalaa, joka puitteissa poikkeamia pitäisi ilmoittaa. Ja tämä mahdollistaisi sen, että tärkeää turvallisuusinformaatiota jätettäisiin antamatta viranomaiselle EASlle. Ja sitten me emme kai tarkistusta 95 on oikeudellisesti kyseenalaista ottaa tämä mukaan sovellusalaa koskevan artiklaan, koska molempien asetuksen ESN perusartikla 260 ja tämän asetuksen sovellusalat ovat erilaiset. Ja täytäntöönpannaan 2016 2000 2008 sisältävät samat nämä siihen vaikuttamatta, että joten tämä luo tällaisen kiertoa tällaisia luppeja ja aiheuttaa täytäntöönpanossa ongelmia. Ymmärrämme, miksi tämä tarkistus tehtiin, mutta olemme sitä mieltä, että esitellinen tarkistus yksi on parempi keino tarttua tämän asetuksen ja, ja, ja vuoden 2008-2016 tarkoituksen ää, asetukseen täytäntöönpanosääntöjen yhteisvaikutukseen liittyen. Kompromissi 6 ja tarkistus 77, 87, 148, 49 ja 150 loisivat menettely delegoitu säädösten hyväksymiseksi, joka ei täytä sopimuksen 290 artiklaa, eikä myöskään delegoittujen vallan delegoinnin käsitettä tai mielemissä. Emmekä tue tarkistuksen 96 ja 156, koska liitteet pyrkivät täydentämään velvoitteita, jotka peruslainsäädännössä määrätään. Niitä pitäisi olla siis delegoituja säädöksiä. Joten loppujen lopuksi komissio haluaisi vielä ketään esittelijää, valiokunnan jäseniä tuesta, voimakkaasta tuesta ehdotuksemme päälinjoihin liittyen ja tavoitteisiin liittyen. Ja, ja tärkeiden parannusten, parannusehdotusten tekemisestä. Toivon, että huomisen äänestyksen jälkeen parlamentti ja neuvosto voisivat neuvotella sopimuksesta, jotka merkittävästi parantaisi lentoonnettomuuksien ehkäisyä ja kansalaisten asemaa. Arma de Vera, onko lisättävää? No, ö... Ihan nopeasti. Miten tulee herra Kasinin puheenvuoroon, niin ymmärrän toki hänen huolensa liittyen pieniin toimijoihin. Minäkin pyrin joustavoittamaan menettelytapoja pienille toimijoille, ei, jos ajatellaan kompromissia viisi, niin ehkä se on yksi ratkaisu, jonka myötä voidaan tarjota näille järjestöille yksinkertaisesti menettely. Sitten on Fosterin ja Grandes de Pasqualin murheet. Tätä määritelmää on käsitelty kyllä 27. Sitä paitsi tässä on tehty yhteistyötä myös oikeudellisen yksikön kanssa, kuten totesi herra puheenjohtaja, ja Eva Lichtenbergenkin sen toi esille. Tässä rikosoikeutta ei ole yhdenmukaistettu ja sitten todellakaan tässä ei huolimattomuus ja sitten ole määritelty samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Ei se nyt ole mikään universaali määritelmä, mutta sitä nyt vain käytetään tässä tekstissä. Kiitos, kiitos valiokunnalle, kiitos komissiolle tästä keskustelusta ja tehdystä yhteistyöstä tänäänkin. Toivottavasti huomenna puheenjohtajan jälkeen voimme sitten antaa neuvotteluvaltuudet jäsenille, jotta voidaan käynnistää mahdollisimman nopeasti myös kolmikantaneuvottelut saadaksemme ensimmäisessä käsittelyssä sopimus jo tulevina kuukausina. Näin se voitaisiin hyväksyä ennen lainsäädäntökauden päättymistä. Kiitos. Thank you very Paljon kiitoksia Robert de Vea. Ja muistutan te jäseniä siitä, että mietinnästä äänestetään huomenna. äänestää myös neuvottelumandaatista neuvoston kanssa. Seuraava kohta. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käytännöttä esittelee Karla Fidanza. Karla, pyydän. Kiitos puheenjohtaja. Toisin sanoen tämä direktiiviehdotus, jonka komissio on tehnyt, liittyy laajaan strategiaan, Tähän liittyy muitakin aiheita, joita tänäänkin on käsitelty. Kaars 2020 ja muita toimenpiteitä minun esityksessäni. Puhutaan ennen kaikkea yleisemmällä tasolla ja myönteisessä hengessä komission lähestymistapaa omassa direktiiviehdotuksessaan. Ja totta kai olen esittänyt tarkistuksen, jotta voitaisiin vielä parannella komission ehdotusta Emmekään kaikki ole samaa mieltä kuitenkin tarpeesta tehdä tutkimusta polttoaineiden saralla, jotta voitaisiin päästä eroon perinteisistä polttoaineista, bensiinistä esimerkiksi, kun ajatellaan mitä vaikutuksella on ympäristöön ja minkälaisia päästöjä niistä tulee. Käyn nopeasti läpi nämä asiat. Ensinnäkin kansalliset strategiset puitteet. Se, että vahvistetaan näitä puitteita kansallisiin tavoittein ja strategisiin suunnitelmiin, jotta voidaan vaihtoehtoisia polttoaineita kehitellä. Näin on komission esityksessäkin 2020 asti. Toiseksi halutaan omaksua strateginen lähestymistapa huomioiden nimenomaan vaihtoehtoiset polttoaineet Totta kai tässä ennen kaikkea halutaan keskittyä sähköön. Sitten totta kai voi tulla muitakin vaihtoehtoja. Eli tässä huomioitaisiin kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet fossiilisille polttoaineille. Totta kai pitäisi jotenkin myös pystyä ennakoimaan sitä, että kun vielä tässä kehitellään jotakin liikennemuotoja, että saataisiin fossiilisille polttoaineille uskottavia vaihtoehtoja. Tästä nyt on paljon puhuttu aikaisemminkin ja nimenomaan ilmailun alallakin tänä iltapäivänä. Lisäksi joitakin tavoitteita olen asettanut keskipitkällä aikavälillä, jotta voitaisiin jotenkin harjoita seurantaa eri vaiheissa, kun tämän direktiiviä astuu voimaan vaiheittain. Sitten mitä tulee sähkö liik- voiman käyttöön. Tässä tarvittaisiin standardit, jotka olisivat päteviä kaikissa jäsenvaltioissa, että päästäisiin eroon teknisistä esteistä. Näitä voitaisiin taata sähköajoneuvojen liikkuminen kautta Euroopan unionin alueen. Totta kai tämä on vaikea ratkaista, kun halutaan yksittäisiä standardia ruveta luomaan, niin että meillä olisi myös latauspisteitä kaikkialla ajoneuvoja varten. Tämä liittyy teknisiin vaatimuksiin, mutta myös oikeudellisiin vaatimuksiin eri maissa on osittain pitkällekin vietyä jo lainsäädäntöä omiteknisin määräyksin, esimerkiksi myös akkuja varten. Siksi en usko, että tässä pitäisi nyt ottaa askeleita taaksepäin ainakaan turvallisuudessa verrattuna niihin maihin, jotka ovat jo investoineet näihin. Siksi olen esittänytkin, että me pidämme edelleen kiinni tyypin kahdesta pistokytkemisestä, kuten komission ehdotuksessakin, mutta kuitenkin, että olisi vielä säätää kansallisesti tästä, että kaksi tyypin pistokytkemisestä on oltava myös suullinen, niin kuin shutter englanniksi. Tämä ratkaisuvaihtoehto mielestäni on nyt saamassa jossain määrin yksimielisen tuen, ehkä nyt ei ihan täysin yksimielistä kuitenkaan. Tämä koskee myös lataustekniikoita. Pikalatausta ajatellaan, tässäkin tarvitaan sellainen ratkaisu, että tässä voitaisiin huomioida kakkosstandardi, mutta rinnalla pitää huomioida muutkin tekniikat, joita on markkinoilla, esimerkiksi taus, Eli olisi sellaisia mekanismeja, että voitaisiin jotenkin säilyttää ne teknologisesti neutraaleina, kun niihin on vuosien ajan investoitu kuitenkin. Siksi olen ottanut huomioida myös, että tulee uusia ö, latausmuotoja, kuten nimenomaan langaton lataus, wifi-lataus, kun sitäkin ollaan nyt kehittelemässä teknisesti. Sitten yksi tärkeä teema, joka liittyy tavoitteisiin myös, kussakin jäsenvaltiossa. Tästä käydään kiivasta keskustelua neuvostossakin, koska moni maa on sitä mieltä, että tavoitteet eivät ole riittäviä kansallisesti katsoen, jos ajatellaan varsinkaan aikatauluja, joita komissio on esittänyt. Tässä en ole puuttunut numerotietoihin. Olen ottanut huomioon enemmänkin tekniset näkökohdat, mutta en eri määriin siihen verrattuna, mitä komissio on esittänyt. Jos ajatellaan sitten neuvotteluvaihetta, niin eiköhän siellä löydy yhteinen näkemys, ettei tässä vietäisi pohjaa itse direktiivierotukselta. Jos emme ota huomioon näitä tavoitteita, jos ajatellaan esimerkiksi että liitteeseen tulee jotain sellaista, joka vie pohjan niin itse tekstiltä, jos tulee vain jotain suuntaantavia tavoitteita, niin oikeastaan ole mitään järkeä ylipäätään direktiivin parissa tehdä työtä. Ehkä olisi hyödyllisempää todellakin miettiä aikatauluakin. Olisi ehkä joustavampi aikataulu, jotta kaikki maat pääsisivät tavoitteisiin ilman, että tästä viedään kuitenkaan pohjaa koko direktiiviehdotukselta ihan nopeasti. Ensinnäkin mitä tulee vetyyn, tiedämme, että tämä vaihtoehtoinen polttoaine ei ole niin kehittyneellä tasolla kuin monet muut, vaikkakin näkymät ovat mielenkiintoiset kuitenkin keho, kohennuksen osalta. No, minä olen tässä vain ottanut esille joitakin ennakkotietoja numeroista, kuten komission ehdotuksessakin on tuotu esille. Tässä pitäisi myös vetu, vetyverkostoa kehittää. Tässä nyt on 2020 yhtenä tavoitteena, mutta tässä pitäisi pystyä investoimaan niissäkin jäsenvaltioissa, joissa tätä vielä ei ole käynnistetty. Totta kai huomioiden pidemmät määräajat, 2030 esimerkiksi. Ja sitten, mikä myös on erittäin tärkeä, jos ajatellaan maakaasua, siis ajatellaan sekä nestekaasua että normaalia kaasua. Totta kai tässä tarvitaan myös riittävässä määrin selvityksiä ajatella, mitä kustannuksia syntyy, varsinkin ajatellen meriliikennettä verrattuna puolestaan tieliikenteeseen. Tässä olen vain tukenut komission ehdotusta, mutta entäpä sitten tulee sisävesiliikenteeseen, niin komissiossa ehdotuksessa on todettu, että kaikissa satamissa TEN-T-verkossa pitäisi olla myös saa, mahdollisuus saada LNG, nestetettyä maakukaasua. Tässä pitäisi ehkä sitovuuden sijaan antaa joustoa jäsenvaltiolla omissa kansallisissa suunnitelmissa määritellä tämä mikä olisi paras vaihtoehtoa. Esimerkiksi jos ajatellaan Genovan satamaa, niin se ei ole kovin kaukana Spetsiasta, että pitäisi olla kaksi eri pistettä, niin enpä usko, että se taloudellisesti ole kovin kestävällä pohjalla, eikä ole mitään tarvettakaan, jos ajatellaan markkinoita. Eli enemmän joustoa syytä saada tähänkin. Sitten, mitä tulee paineistettu maakaasuun, niin olen halunnut rajoittaa tätä vähimmäiskynnystä asemia varten, mutta kuitenkin tätä pitäisi laajemminkin käyttää. Täällä on kuitenkin sitten, mitä tulee LPG, nestekaasuun, niin komissio on ajatellut, että kun otetaan luettelo, luettelo on myös tämä tähän mutta sitten se kuitenkin häviää näistä todellisista tavoitteista. Me tiedämme, että tämän tyyppinen polttoaine on ainakin jossakin Eurooppaa hyvin laajassa käytössä. Ja se ei välttämättä ole ihan yhtä puhdas kuin mitkä ovat muut direktiivin luettelossa. Tässä on kuitenkin kehitysmahdollisuuksia tämänkin verkon osalta. Nyt olen lopettelemassa. Olen erityisesti kiinnittänyt huomiota myös polttoaineen laatuun. Tässäkin tehdään työtä muissakin säädöksissä, eli laatua käsittelevässä direktiivissä. Nimenomaan täytyy miettiä myös kuluttajaa ja loppukäyttäjää. Olen tässä pyrkinyt jotenkin värisymboleja yhdenmukaistamaan tankkausasemilla, koska nyt on täysin sekasotku, jos maassa toiseen menee, niin se, että mikä polttoaine saa minkäkin värin, asemalla, niin se vaihtelee maassa toiseen. Ja sitten ihan lopuksi, jos ajatellaan mitä vastalausta että kollegoita tulee, niin se mikä tulee rahoitukseen, niin on erittäin tärkeää näissä infrastruktuureissa. Me olemme tässä peräänkuuluttaneet myös komissiolta selvitystä, jotta saataisiin selville, miten muualla, kun on ehkä yksityistä puolelta myös saatu investointeja, esimerkiksi autoteollisuus, sähköjakelijat tai muut tahot. Löytyisikö sieltä ehkä mahdollisuuksia yhdistää investointipankin varoja myös muihin rahoitusvaihtoehtoihin Euroopassa, niin että voitaisiin kaikkia jäsenvaltioidenkin ja yksityisten tahojen ponnisteluja tukea verkostojen takaamiseksi. Kiitoksia. Okay, colleagues, I've got six speakers and... Kuusi pohjaa ja komissio ja 20 minuuttia. avoin mielipiteiden vaihto ja sitten keskustelu tarkistustojen yhteydessä. Rava Herzog. Ja, Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja avoimuudesta ja erittäin tasapainoisesta mietintöluonnoksesta. Pitkälti yhden komission ehdotuksiin ja myöskin esittelijän näkemyksiin. Tärkein kysymys liittyy kansallisten strategioiden vahvistamiseen. Minä tuen tätä pyrkimystä. Euroopan unioni voi jo luoda ainakin jonkinlaiset puitteet, joiden sisällä jäsenvaltiot voivat tietyn joustavuuden vallitessa pyrkiä tavoitteisiin. Katson niin ikään, että toinen seikka on tärkeä vaihtoehtoiset polttoaineet ottaa huomioon ja myöskin teknologian kehitys ja, ja markkinaosuuksien säilyttäminen. Tähän liittyy, liittyvät myöskin komission tekemät vaikutusarviota tiettyjen vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta esteet käytön lisäämiselle ovat suuremmat kuin jo muiden kohdalla. Markkinoille pääsy on joskus hieman hankalampaa. Tuen myöskin sitä, mitä sanottiin sähkön toimituksesta ja maakaasusta ja veden toimittamisesta, tai pikemminkin vetyteknologiasta tulkki korjaa. Ja mitä tulee LPG, estetettyyn maakaasuun ja biopolttoaineisiin – niiden markkinoitavuudesta on erilaisia mielipiteitä. LPGtä syntyy bensiinin tuottamisen yhteydessä. Sen energiapitoisuus on suuri. Ja se merkitys on suuri, siksi siihen täytyy suhtautua asianmukaisella tavalla. Sitten oikeudellisista puitteista toteaisin, että kyse on oppimisprosessista, joka sitten loppujen lopuksi mahdollistaa tämän prosessin. Tietystikin saattaa olla, että välillä mennään hakoteille ja siksi tarvitaan riittävästi joustavuutta, että jäsenvaltiot voivat sitten viedä asioita asianmukaiseen suuntaan. Lopuksi toteaisin, että on tärkeää antaa yhteensopivat standardit ja normit niin, että ne, jotka ensimmäisenä tekevät investointeja, eivät pääse sitten sanelemaan muille, miten se täytyy hoitaa. Esittelijä ehdottaa tiettyä siirtymäaikaa esimerkiksi pistorasioiden osalta niin, että yhteentoimivuus voidaan varmistaa, yhteensopimus voidaan varmistaa viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä seikkana mainitsen vielä kuluttajaystävällisyyden. Meidän täytyy luoda yhtenäiset värimerkinnät eri polttoaineiden kohdalle sekä fossiilisten että vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta täytyy olla yhtenäiset värimerkit käytössä Euroopassa. Ja sitten rahoituksesta vielä. Raha ei ole koskaan liialti. TEN verkostojenkin yhteydessä täytyy eksplisiittisesti mainita se, että voidaan tukea myöskin vaihtoehtoisia polttoaineita, mutta jäsenvaltioita ja itse ala täytyy muistuttaa siitä, että raha ei pidä käyttää vain ja ainoastaan lähinnä vesi- ja rautateihin. Mutta täytyy muistaa, että teihin täytyy investoida vähemmän kuin aiemmin. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin esittelijälle. Uskon, että mietintö on erittäin tärkeä. TEN-T-verkostoihin jo viitattiinkin, ja me haluamme enemmän vaihtoehtoista energiaa Eurooppaan. Ja sen täytyy olla saatavilla kaikille myöskin vaihtoehtoisen energian. Ja mitä tulee sähkön käyttämiseen liikenteessä ja siirtymäkausiin, tästä voidaan puhua, Jossakin vaiheessa täytyy olla kuitenkin yhtenäinen pistoke tai pistorisia käytössä eri puolilla Eurooppaa. Tämä mahdollistaa yhteen toimivuuden. Ja juuri kun keksitään jotakin uutta, täytyy harkita asiaa, huolella ennalta maakaasusta vielä. Mitä kaasuun tulee, tässä on hyviä mahdollisuuksia saada yksityistäkin investointia. Usein huoltoasemata ovat bensiini, bensiinituottajien hallussa. Nyt pitäisi hieman tyrkyttää kaasuakin enemmän käyttöön. Olen samaa mieltä 50, 35 ja 53 tarkistuksesta. Siinä niissä esittelijä asettaa pitkälle meneviä tavoitteita LNGtäkin varten. LNGn käyttö moottoriteillä Tällä hetkellä LNGtä käytetään laivoissa, mutta kyllä sitä voitaisiin käyttää rekkojen polttoaineen esimerkiksi. Sitten LPGstä. Fidanza mainitsi erityisesti LPGn ja 90 prosenttisesti Euroopassa se on peräisin öljystä, öljyntuotannosta, joten ei se ole vaihtoehtoinen uusiutuva energia. Ja kun on kyse maakaasusta, LNGstä ja LPGstä, Nämä kaikki täytyy ottaa huomioon. Uskoakseni tässä on valtavasti mahdollisuuksia maakaasun käytön yhteydessä vähentää päästöjä. LPGn suhteen ei niinkään. Ja LPG-infrastruktuurit ovat jo suhteellisen hyvät tälläkin hetkellä. Hyvin paljon tällaisia tankkiasemia on jo olemassa, mutta LPGtä varten on 30 000, mutta GNGtä varten vain 3 000 asemaa käytössä. Siksi tätä puolta pitäisi, tähän pitäisi panostaa enemmän. Mitä tulee sisävesi liikenteeseen, ymmärrän kyllä, mitä täällä sanottiin näistä. Ja sanottiin, että LNG-asemia tälläkin hetkellä on riittävästi, joten tämän käyttöä voidaan hyvinkin edistää. Uh, thanks, Jay. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti aika on kortilla. Olen samaa mieltä, että joita voidaan käyttää näiden huoltoasemien ja äh, toimintasjärjestelmien standardointiin, mutta minusta pääsyy vaihtoehtoisten polttoaineiden tarkastelussa on, että, että hiilidioksidipäästöt laskevat ja fossiilisten polttoaineiden äh, riippuvuus laskee. Tämä tapahtuu, siirrytään julkisen liikenteeseen bussiin ja äh, rautatievaunuihin ja polkupyöräilyyn kävelyyn. Onko nyt, että eh, energiayhtiöt ja sähköyhtiöt eh, ottavat osaa tähän ja, ja rakentamiseen. Mutta olen kuullut, että markkinateollisuus sanoi, että asetetaan sähköautot. Meillä on vain yksi prosentti markkinoista. Kysyntää ei ole. Sellaisilla huoltoasemilla, jotka myyvät? äh, sähköä ja jossa on latauspisteitä. Tämä mielestäni että infrastruktuurin rahoittaminen on kysymys, joka vaatii ratkaisua ennen kuin pääsemme etenemme pitkälle. Ehkäpä jäsenvaltiot laitavat rahat itse, mutta minun mielestä ennen kuin tähän sidotaan julkisen sektorin varoja, pitäisi miettiä, josko tuo tavoite hiilidioksidipäästöjen laskeminen parhaiten toteutuu tällä mekanismilla. Tai sekä siis investoida enemmän tutkimus- ja kehitystyöhön vaihtoehtona ja miettiä muita otan käyttömoottorityyppejä. Kiitos puhemahdollisuudesta. Van Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijällemme. Mielestäni tässä on asian ytimeen päästy. Eli kuten herra teillä on sanonut, miten hiilidioksipäästöjä päästään leikkaamaan, millä muodolla. Mutta tässä esityksessä puheenjohtaja enemmänkin on tärkeää keskittyä LNG, kuten esittelijä tekeekin, ei pelkästään meri- ja sisävesiliikenteessä. Jos ajatellaan, että kuitenkin halutaan esteitä poistaa ja luoda parempia näkyviä, ja totta kai minä voin kaikkea tätä tukea. Mutta se, mikä tässä nyt kantona kaskessa on ollut keskustelussa, on nimenomaan pakolliset latauspisteet. Totta kai tässä on paljon päästy eteenpäin ja nopeastikin on yksityisiä latauspisteitä yhä enemmän myös vaihtoehtoina. Siksi olen hiukkasen epäileväinen, kun ajatellaan pakollisuutta latauspisteiden määrän osalta. Ja sitten toiseksi, jos tulee pistorasioihin, niin ehkä tässä on syytä liikkua varovasti. Jos sitten ajatellaan LTGtä, ja kun se tuli yleisempi ja markkinat kehittyivät, ja tuli erilaisia latauspisteitä maasta toiseen, jos haluaa tankata nestekaasulla – siis järjestelmät vaihtelevat maassa toiseen, niin mielestäni olisi parempi jättää markkinoille mahdollisuus kehitellä tuotteita. Ei niin, että noudatetaan komissiota ja tyrkytetään vain tätä kakkostyypin pistokytkintää. Ja mitä täällä jo todettiinkin, että LPG on kuitenkin vain ö, sivutuote. Öljymarkkinoilla ei siihen kannata mennä, siinä esittelijä. Mrs. Vostra. puheenjohtaja. Kommentoin tätä jo alustavasti ja arvostan esittelijän työtä. Mutta jostakin näistä kohdista komission ehdotus oli varsin normatiivinen. Siinä oli vain neljä tyyppistä energiaa. Meidän täytyy sitten tuolla nähdä, mikä vastaa kunkin jäsenvaltion tarpeeseen. Ja yleisemmin jäsenvaltiolla täytyy olla mahdollisuus määritellä omat politiikat EU-tavoitteiden saavuttamiseksi, riippuen siitä, missä maantieteessä sijaitsee. Ja miten voimme näiden kustannustehokkaiden päästöjen kanssa haluaa elää. Olen samaa mieltä herra Taylorin kanssa, jos jotain tekee, niin täytyy olla joku syy. Täytyy olla realistinen. 2020 ihan suurimmalla kunnioituksella näe, miten tämä päivämäärä tuli. Miksi tässä 2020 päivä, päivämäärä tavoitteena? Sehän on mahdoton. Miten tämä toimisi, jos on auto, jos pitäisi jotenkin tankata? Mutta kysymys, joka ei ole juuri tullut esille. Kysymys on valtavasta infrastruktuurista. Tämä tulee olemaan markkinavetoista. Ei tietenkään ei ole mitään budjettia tätä varten. Minun kommenttini viimeksi oli, että nuo kaksi plus Luxemburgin autolla, jotka ovat ladattavina, oletko koskaan nähneet ajajaa? En ole nähnyt ne liikoin. No, tuolla kieli poskella, mutta EU ei tule tätä infrastruktuuria rahoittamaan, jotta saadaan nämä piuhat verkkoon. Tämä on markkinavetoista, mitä todennäköisemmin koska en ole huomannut, että yksi jäsenvaltio sanoisi, että, että käytämme puoli miljardia puntaa tähän. Niinkään se toimii. Tämä on oikein mukavaa. Ei ole mitään vikaa, että otetaan nämä polttoaineerot ja kulutussektorit ja muut esille lähivuosikymmeninä. Mä pelin tässä vaiheessa. keskustella tästä asiasta, mutta ihmisten täytyy miettiä, miettiä todellisuutta ja miettiä, mitä jäsenvaltiot tekevät. En tiedä, mitä muilla on jäsenvaltioilla tarjota. Tämä on meidän kanta. Ja mä välttämättä suhtaudu kielteisesti, mutta tämä on vähän liikaa määräyspolitiikkaa sanon näin tässä politiikan alkuvaiheessa tällaista. Lichtenberg, haluatko puhua ei? Nyt herra on niin. Muovesta. Mr. Chair, for, for this opportunity. Kiitoksia puheenjohtaja tilaisuudesta puhua täällä. Puhun aivan lyhyesti vain. Tässä vaiheessa yksinkertaisesti vain toteaisin, kuinka paljon arvostan esittelen tekemää työtä ja tämän mietintöluonnoksen laadukkuutta. Salinette, että lyhyesti kommentoin joitakin esittelijän mainitsemia seikkoja ja hänen ehdotukseen, jolla hän pyrkii parantamaan alkuperäistä ehdotusta. Arvostamme suuresti sitä, että rautatiellä on enemmän prominenssia tässä mietinnössä. Pidämme hienona myöskin sitä, että tässä pyritään laajentamaan standardi, se standardeja myöskin koskemaan langatonta viestintää. Suurin osa sidosryhmistä on tätä painottanut. Pidämme myöskin sitä, että esittelijä painottaa kansallisia puitteita. Loppujen lopuksi kohteet, jotka asetetaan, ja esittelikin osoittaa, että on olemassa erilaisia tapoja päästä tavoitteisiin. Hän ehdottaa sitä, että muutettaisiin joitakin tavoitteita, jotka alun perin määriteltiin kilometrien osalta, etäisyyksien osalta – ja sen sijaan käytetään sellaista menetelmää, joka liittyy asukkaiden lukumäärään, jotka asuvat tietyllä alueella. Uskoakseni kaikki nämä huomiot ovat täysin valideja. Pohdimme, mitä seuraamusta näistä ehdotuksista olisi. Tänä päivänä on erittäin tärkeää, että kansalliset puitteet saadaan aikaan. Kansallisten puitteiden sisällä on joitakin kriittisiä tärkeitä tavoitteita – infrastruktuurin kehittämisen osalta. Tämä, tämän liittyy se, mitä Rova Foster totesi. Hän osui naulan kantaan. Nyt elämme, emme laisinkaan keskustele julkisesta rahoituksesta uusille infrastruktuureille, vaan pikemminkin kaikki, täytyy, kaikki mahdollinen täytyy tehdä, jotta markkinavoimat voisivat käytännössä saada aikaan nämä infrastruktuurit latauspisteet ja muut. Tämä on se syy, miksi me ehdotamme kansallisia puitteita. Tämä tuli selväksi myöskin sen logiikan yhteydessä, jota esittelijä on omaksunut. Esittelijä on parantanut sitä tava, tapaa, jolla tavoitteet määritellään niin, että tarjotaan mahdollisimman, mahdollisimman, mahdollisimman hyvät mahdollisuudet sijoittajille saada tuotua nämä infrastruktuurit Mikäli julkista rahoitusta tarvitaan, sitä tarvitaan joskus vain yksityisen rahan täydennykseksi. Mitä meriliikenteeseen tulee, haluaisin hieman olla tässä varovaisempia kuin esittelijä. Vaihtoehtoja tarvitaan nimenomaan merenkulkuun. Rova Meisner mainitsi tämän, ja ne ongelmat, joita tällä alalla vielä on. Me tarvitsemme vaihtoehtoja. Todellakin tänä päivänä ainoa vaihtoehto, joka on toteutettavissa lähiaikoina, on LNGn käyttö. Tästä syystä uskon, että lainsäädäntöehdotusta täytyy vahvistaa tärkeimpien satamien osalta. Ja transeurooppalaiset verkot ovat tässä merkittävässä asemassa. Tärkeimmissä satamissa täytyy olla asianmukaiset laitteet. Esittelijä haluaisi määritellä tarkemmin, mihin satamaan laitteita tarvitaan ja minkä tyyppiset tankkausasemat tarvitaan, mikäli on erilaisia vaihtoehtoja käytössä. Esimerkiksi punkkirointi, fasiliteetti, liikkuvat laitteet. Ka- kaikesta Tästä voidaan päättää sitten vasta, kun vaikutusarvio on tehty ja tarkasteltu kansallista lainsäädäntöä eri maissa. Keskustelu on kuitenkin erittäin hyödyllistä. Mitä lng tulee, me hieman varoittelemme tämäkin osalta. Ympäristö, seikata on otettu esiin täälläkin tuon polttoaineen osalta. Me uskomme, että LNGllä on vielä aikaa parantaa mainetta niin, että se tuota tulee todellinen vaihtoehto niissä maissa, joissa oli, öljyyhtiöt on antanut tällaisen mahdollisuuden käyttää tätä polttoainetta ja se on otettu käyttöön. Se on onnistunut hyvin tämä pyrkimys, joissakin mielessä huonommin. LNGtä tarvii hieman vielä pönkittää lainsäädännöllä. Herra Fidanza, Onko sinulla lisättävää? Se täytyy tehdä nopeasti, koska koordinaattoritten kokous täytyy saada alkuun. Tosi nopeasti. Kiitos kollegoille puheenvuoroista. Olen sitä mieltä, että tässä on hyvä pohja jatkaa työtä myös tarkistusten osalta. Totta kai tilanne on aika kirjava, mutta jos ajatellaan, että komissio kuitenkin pyrkii myös miettimään, missä ongelmat ovat pahimmat, kumpi on ennen muna vai kana tavallaan. Kun ei ole verkkoa, ne ei ole markkinoita. Jos ei ole markkinoita, kun ei ole verkkoa. Ja tämän ehdotuksen myötä tavallaan sanotaan nyt, mistä on kyse. Aloitetaan siis verkon kehittämisestä, jotta voisin suosia myös markkinoiden kehittämistä. Tämä on lähtökohta hankkeessa. Ja mielestäni tämä on kaikkein tärkeintä. Totta kai meidän velvollisuutemme puolestaan on taata tietty joustavuus kansallisissa strategioissa. Myös meriliikenteen osalta katsotaan, mitä polttoaineita voidaan harkita. Niitä pidämme toki tärkeänä varmasti, mutta katsotaan, minkälaisia perusrakenteita tarvitaan satamissa tai niissä ympäristöissä, mitä logistiikkaa, mikä sopii minnekin, minne sijoittaa tällaiset pisteet ja niin edelleen. Tällainen erittely on erittäin tärkeää, että sitä tehdään kansallisella tasolla, että saadaan myös jotakin pätevämpää arviointia. Sen jälkeen totta kai täytyy tekninen kehitys pitää myös mielessä tässäkin erotuksessa, että voidaan mitä kohdennusta tapahtuu tulevina vuosina uusien tekniikoiden myötä uusissa polttoaineissa, niin sitä myöden varmasti voidaan sitten jatkaa samaa tietä. Tässä nyt esimerkiksi yhtenä esimerkkinä, mitä esimerkki on olemassa. Esimerkiksi merilinja Itämerellä, joka siellä alueita ollaan jo muuttamassa metanolin suuntaan. Sekin on ei ehkä komission tästä direktiivissä, mutta ehkä jatkossa se voidaan huomioida. Tässä kuitenkin jätetään avoimeksi suunta, mihin markkinat menevät myös teknisesti. Lopuksi vielä viimeinen kysymys, joka liittyy rahoihin. Me olemme tässä miettineet suoria rahoituskeinoja, ehkä julkisakin, kuten komissio totesi, mutta ehkä paikallisella tasolla on erilaisia välineitä, joita voitaisiin suosia. Esimerkiksi jos ajatellaan sähköverkon kehittämistä, ehkä sitä voitaisiin helpottaa eri keinoin, antaa kannustimia – paikallisella tasolla ja sitä myöden voitaisiin saada myös yksityiseltä tasolta varoja verkoston kehittämiseen. Totta kai on jäsenvaltioiden harteilla, harteilla ja omissa suunnitelmissa. Deadline. Kiitos. Tarkistusten takaraja on ensimmäinen lokakuuta. Ja tämä mietintö tulee yksi niistä mietinnöstä, jos voi käyttää at for AM plus DSD tarkistusten laatimisapua. Jos haluatte, tämä on saatavilla tämä apu. Joten herra finanza mietintö, se kuuluu tämän palvelun piiriin. Paljon kiitoksia. Siinä valiokunnan kokous tältä päivältä. Tuo kannistuskortit huomenna mukaan ja nyt koordinaattoreiden kokous pyydän muita jättämään tilat.